Hyvää huomenta, vaikka täällä nyt onkin hyvin valikoitu ja korkealaatuinen ryhmä paikalla vain, niin avainpää henkilöt ovat kyllä täällä, jotta voimme aloittaa käsittelemään aamun ensimmäistä esityslistan kohtaa. Eli tässä on herra Correa de Camposin mietintö reseptilääkkeitä koskevasta yleisölle tiedottamisesta – ja tämän jälkeen käsitellään myös äh, Christian Busoin lausuntoa tästä, joten hoidetaanpa nämä kaksi asiaa nyt yhdessä. Ensin annan puheenvuoron siis professori Correia de Campusille näin alkajaiseksi ja sitten edustaja Busoille. Maska ja Fox ovat täällä, samoin Salvini ja Kuten aina, Heidi Ryyle myös on paikalla, joten hän tulee vihreiden näkemykset tässä kattamaan. Ja kiitämme tästä paljon. Saat aina kaikista ää, useimmin paikalla olevan henkilön palkinnon. Correa de Campos. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asetus on hyvin pieni, mutta mutta se liittyy direktiiviin ja on aivan luonnollista, että vaikutukset tulevat näkymään koko keskustelun aikana. Haluaisin aloittaa tässä sanomalla, että potilaan täytyy saada mahdollisimman tie, paljon tietoa omasta sairaudestansa ja niistä lääkkeistä, joita hän käyttää käyttää. Mutta tässäpä tuleekin tämä ongelma. Mitä ymmärretään tällä tiedolla? Ja toinen kysymys kuuluu, että kenen sitä tietoa tulee antaa? Tämänhetkistä lainsäädäntöä tulkitaan niin, että tämä johtaa vääristymiin Euroopan markkinoilla, koska tässä on erilaisia määräyksiä eri jäsenvaltioissa. Ja yleisesti ottaen teollisuus antaa tietoa suurelle yleisölle ja toissa maissa tämä on kiellettyä ja tällöin tulkinta on paljon rajoittuneempaa. Tässä on kolme luonteen piirrettä, joiden, joita pitää olla tässä näissä tiedossa. Ensinnäkin tiedon täytyy olla luotettavaa, sen täytyy perustua viimeaikaisempaan tieteelliseen tietoon. Toiseksikin tiedon täytyy olla riippumatonta, eli meidän täytyy tietää se, kuka antaa tietoa ja kuka rahoittaa sitä. Kolmanneksikin Tiedon täytyy olla suunnattuna keskiverto yleisölle, joka ei ole mikään asiantuntija asiassa. Kuluttaja, joka on saanut tietoa, on vapaampi ja hänellä on enemmän itsemääräämisoikeutta ja kuluttajan täytyy saada selvää tietoa. Aina tämä ei ole mahdollista, koska asiakirjat ovat hyvin monimutkaisia, siis nämä tietolehtiset, jotka ovat lääkepakkauksissa ja ne on vain toisiaisesti suunnattu kuluttajalle. Tieto, jota annetaan potilaille on aivan yhtä tärkeää kuin asiantuntijoille annettava tieto, kun lääkettä tuodaan markkinoille. Meillä on jo hyviä käytänteitä Euroopassa. Ajatellaan nyt vaikka Puolaa, Ruotsia tai yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ja tällä tarkastelulla ei haluta mitenkään muuttaa potilaan asiaa muuten, mutta halutaan luoda paremmin tiedostava ö, kuluttajayhteiskunta. Tässä tieto täytyy ensin tarkistaa Euroopan lääkevirastossa ja tämän täytyy olla vastuussa niistä lisätoimista, joita tuottajat tekevät tässä eurooppalaisella virastolla on oma määräaikansa antaa näkemyksensä näistä tiedoista. Me olemme sitä mieltä, että tämä määräaika täytyy kasvattaa 120 päivän 60 päivästä, koska se on liian lyhyt tällaisen tiedon valvontaan. Tällä tavalla voidaan vahvistaa myös kuluttajien oikeuksia. Lopuksi vielä toteaisin, hyvä puheenjohtaja, että tässä on erittäin tärkeää nyt vahvistaa eurooppalaisen viraston asemaa ja tämän viraston täytyy olla pääsääntöinen luotettavan tiedon lähde. Itse lääkevirastossa siellä on jo määräykset niistä tiedoista, jotka hyväksytään, lääkkeistä, jotka hyväksytään lääkevirastossa, mutta ei niiden lääkäreiden osalta, jotka hyväksytään jäsenvaltiossa. Christian Busoi. Kiitoksia sitten Christian Busoi. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Minä uskon ja totean tämän heti kättelyssä, että nähdäkseni kaksin ehdotusta, jotka liittyvät potilaalle tiedottamiseen – jotka ovat tänään käsittelyssä, ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisten potilaiden kannalta ja myöskin Euroopan lääketeollisuuden kannalta. Huolimatta siitä, että neuvoston puolella nämä ehdotukset ovat jumiutuneet ja huolimatta siitä, että Envi-valiokunnassa eilen käytiin huolestuttavaa keskustelua, niin kaikesta huolimatta uskon, että on erittäin tärkeää että nämä kaksi ehdotusta, koska ne ovat niin hyvin tärkeitä osia lääkepaketissa, lääkelän paketissa, niin näiden tärkeyden vuoksi meidän täytyy kaikin keinoin pyrkiä keskustelemaan näistä asioista ja saattaa niiden käsittely loppuun. Uskon, että lausunnon laatiminen oli kaikkea muuta kuin helppo tehtävä. Tässä piti saada aikaan kunnollinen tasapaino toisaalta sen suhteen, että potilaat tarvitsevat kunnollista tietoa lääkkeistä, mutta toisaalta otin pitää yllä lääkkeiden mainontakieltoa, joka on kirjattuna nykyisen Euroopan lainsäädäntöön. Niin kuin professori Correa de Campos totesi, tänä päivänä meillä, e- Euro- meillä on Euroopassa edessämme se ongelma, että meillä on erilaisia tulkintoja näistä säännöistä, jotka liittyvät potilaille tiedottamiseen silloin, kun on kyse reseptilääkkeestä. Tämä johtaa siihen, että tiedon saanti on erityyppistä aina sen mukaan, missä maassa ihminen sattuu asumaan. Meillä on kuitenkin yhtenäiset sisämarkkinat ja Euroopan unioni jos otan yhtenäistä asioita, joten tilanne ei ole kunnossa. Professorin ehdotus on hyvä pohja keskusteluille. Omassa lausuntoluonnoksessani ehdotan jotakin elementtejä, joilla pyritään parantamaan hieman alkuperäisen ehdotuksen täsmällisyyttä. Suurelle yleisölle annettavan tiedon täytyy olla potilaslähtöistä, luotettavaa, helpolkuista ja nykyiseen tie- tieteelliseen tietoon perustuvaa tietoa, joka tulee luotettavista lähteistä. Olen samaa mieltä siitä, että potilaita täytyy suojella ja tietoa ei saa antaa suoraan teollisuuden kautta. Teollisuuden toimesta sen vuoksi katsomme, että tieto täytyy kerätä ja sitten suorattaa potilaille sopivaksi. Saman aikaan ehdotan, että tästä kanavien joukosta poistetaan painettu sana, koska mikäli, mikäli painetun sanan kautta annetaan tietoa. Niin tämän pitäisi olla potilasjärjestöjen kautta annettavaa tietoa. Ja katson, että mitään turhaa taakkaa ei kannata aiheuttaa teollisuudelle. Tiedon välittäminen netin kautta ei saa johtaa siihen, että pitäisi uudelleen rekisteröidä nettisivu, koska tämä olisi aivan kohtuutonta. Meitä kuitenkin pitää yllä hyvin tiukkoja sääntöjä, jotka liittyvät verkkosivujen sisältöön. Ja verkkosivut täytyy selkeästi ö, merkitä niin, että potilas tietää, mistä tieto on peräisin. Samalla aikaan meidän täytyy varmistaa se, että on riittävät mekanismit, joilla teollisuutta voidaan kuulla aina silloin, kun on kyse epäilystä, että sääntöjä ei ole noudatettu. EMEAn pitäisi olla pääasiallinen tiedon lähde. Tästä suhteessa olen täysin samaa mieltä professori De Camposin kanssa. Mutta myöskin EUn farmaseuttisia tuotteita koskeva tietokanta voi olla luotettava lähde. Meidän täytyy ottaa myöskin huomaa, huomioon potilasjärjestöt ja niiden toiminta. Potilasjärjestöt voisivat meille kertoa paremmin, mit, mitkä potilaiden tarpeet ovat, koska heillä se tieto on. Tässä vain muutama seikka. Tärkeimpänä seikkana pidän juuri Tärkeimpinä seikkoina pidän juuri niitä, jotka juuri mainitsin, ja mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne myös. Ja myöskin näkemyksenne näihin tarkistuksiin, joita olen tehnyt. Olen täysin avoin ja valmis keskustelemaan kaikista mahdollisista kiinnosta parantaa ehdotustani, jotta saataisiin kunnollinen tasapaino aikaan ja tehokas direktiivi, jolla varmistetaan potilaille annettava tieto silloin, kun on kyse reseptilääkkeestä. Kiitos paljon. Well, thank you very much indeed, Mr. Kiitokset teillekin, herra Busoi, ja haluaisin kiittää teitä ja herra Kamposia kahdesta erittäin asiantuntevasta ja tärkeästä asiakirjasta. Kuulemme nyt varjoesittelyitä, mutta osa keskusteluista liittyy siihen, että meidän täytyy varmistaa se, että ympäristövaliokunta todella panee merkille jotkut näistä tärkeistä seikoista, jotka toitte esille. Nämä ovat osa sisäisiä neuvotteluita ja täytyy miettiä, millä tavalla voimme auttaa teitä, jotta valiokunnan näkemykset saadaan läpi. Kuulemme nyt varjoesittelijöitä. Weisgerber ja Fox ovat paikalla ja Rova Ryyle varmaan myöskin haluaa, oletan, kommentoida. Ja Rova Gebhardt. Joten Anja Weisgerberistä aloitamme. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal möchte ich den beiden Berichterstattern danken. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja halusta tehdä yhteistyötä. Minusta on hyvä, että me kaikki yhdessä käsittelemme ja pyrimme parantamaan potilaille annettavaa informaatiota. Minusta tässä on todella suuri tarve potilaille saada tätä informaatiota. Tällä hetkellä tätä informaatiota ei anneta. Osittain informaatiota löytyy internetistä, mutta se ei ole välttämättä tarkistettua tietoa ja eikä se ole hyvää tietoa aina. Ja jos minä kysyn lääkäreiltä jotakin, Äh, niin, äh, tai kun menee lääkärille, niin lääkärit ovat sanoneet, että siinä saattaa joskus mennä 10-15 minuuttia, että korjaa internetistä saatuja vääriä tietoja. Joten tähänkin täytyisi voida jotenkin puuttua. Molemmat äh, asiat ovat tässä hyvin tärkeitä. Me olemme käyneet paljon keskusteluja näistä pitemmän aikaakin jo. Ja sen vuoksi suhtaudun oikeastaan positiivisesti tähän sen vuoksi, että esimerkiksi potilassa, järjestötkin aluksi olivat hieman vastahakoisia. Me esimerkiksi tässä juuri hiljan, meillä oli tällainen työaamiainen potilasjärjestöjen edustajien kanssa Saksasta. Ja he tekivät hyvin selkeäksi sen, että komission ehdotus tällaisenaan ei ole hyvä, mutta jos parannetaan muutamia kohtia, niin silloin me voimme yhdessä parantaa potilaan asemaa. Olin eilen hieman hämmästynyt keskustelusta ympäristövaliokunnassa. Sosiaalidemokraatit ja vihreät esittivät hyvin paljon varaumia ja keskusteluissa ja kuulemisessa mahdollisesti tulee uusia ehdotuksia, joita meidän täytyy vielä odottaa. Mutta nyt kuitenkin meidän täytyisi käsitellä tätä olemassa olevaa ehdotusta ja jos sitten tulee uusi ehdotus parlamentilta, niin e, se on sitten toinen asia. Mutta minun mielestäni meidän ei tule nyt ainakaan mennä ta- takaisinpäin tämä koskee nyt keskustelua ympäristövaliokunnassa. Täällä keskustelu on paljon rakentavampi. nämä molemmat mietinnöt ovat hyviä ja esimerkiksi herra Buskin ehdotukset, millä tavalla parannetaan potilaiden tietämystä on hyvä ja se, että tehdään selväksi se, mikä on mainontaa ja mikä ei. Ja minusta on erittäin hyvä, että tässä selkeytetään tätä informaatiota ja sellaista, että mistä tavallaan tätä informaatiota kerätään ja mihinkä se tulee tällaiseen tavallaan pisteeseen ja että tulee internetin kautta myös informaatiota ja, ja esimerkiksi esitteitä ynnä muita. Ja tämä, tämä informaatio on sellaista, jota ei tyrkytetä, vaan että se on tarjolla. Sen lisäksi Minusta on hyvä, että tässä tulee ex ante valvontaa, mikä on tärkeää. Tässä minä tuen myös esittelijän ehdottamaa muutosta. Ympäristövaliokunnassa, saman verran Busoikin tässä sanoi, on se, että meidän täytyy ottaa nyt ei teollisuus, vaan potilas keskipisteeseen. Ja sen vuoksi teemme yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa ja se on tärkeää. Ja minä esittelin äh, uuden idean tässä yhteydessä ja haluaisinkin puhua teidän kanssanne siitä. Internetissä on tavallaan kahdenlaista informaatiota. Ensinnäkin se, mitä teollisuus saa tehdä, ja minä kannattaisin sitä, että teollisuus äh, käyttäisi tätä valvottua riippumattomien äh, tekijöiden laatimaa lääkkeiden Äh, tällaista lääkkeiden käyttöohjetta, että se olisi myös internetissä. Koska jos nyt esimerkiksi lääkkeiden äh, tämä käyttöohje katoaa, niin sitä ei löydä mistään, että millä tavalla sitä käytetään. Mutta että riippumatta siitä, mitä teollisuus tekee, minusta on tärkeää, että meillä olisi tällainen riippumaton internetpiste, kuten esimerkiksi Ruotsissa on, jossa saa tietoa tietyistä lääkkeistä, mutta ei ainoastaan lääkkeistä, vaan myös tietyistä sairauksista ja niiden hoidoista – esimerkiksi eh, menee eh, lääkärin, diagnoosi eh, on verenpaine ja sitten minä kirjoitan verenpaineen Googleen, niin minä saan vaikka mitä informaatiota, joka ei ole valvottua eikä tarkastettua, niin että olisi tällainen tietty piste internetissä, josta tietää, että sieltä löytyy oikeata informaatiota sairauksista, hoidoista, ei ainoastaan vain lääkkeistä, vaan esimerkiksi liikunta ja ruokavalio ja kaikki tällainen olisi avuksi. Tämä tällainen riippumaton informaatio internetin kautta, kuten Ruotsissa, on mielestäni tärkeä. Ja ympäristövaliokunnan esittelijä kannattaa tätä ja toivon, että kuluttajavaliokunnassa me voisimme myös puhua tämän puolesta. Eli että meillä olisi teollisuudesta riippumaton internet, tällainen piste, missä olisi sitten paljon informaatiota, valvottua informaatiota. Tämä on sellainen idea, mistä haluaisin teidän kanssanne keskustella ja olisin iloinen, jos me voisimme yhdessä viedä tätä asiaa eteenpäin. Aikataulullisesti äh, toivon, että ympäristövaliokunta äänestää kesäkuussa. Ja minusta oli hyvä, jos me täällä voisimme myös siirtää tätä tarkistusten määräaikaa niin, että me saamme hyvän kannan yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa ja että me täällä ehkäpä voisimme eh, vaikuttaa ympäristövaliokuntaan. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitokset teille. Ehdotan, että esittelyiden kanssa sitten puhumme näistä aikatauluista, mutta ensin kuulemme varjoesittelyitä. Herra Fox seuraavaksi. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän tätä lainsäädäntöaloitetta erittäin hyvänä ja haluaisin kiittää tänään kahta esittelijää myös Rova Weisgerberia heidän lausumistaan. Tällä hetkellä valitsee hyvin paljon eroja potilaille annettavien tietojen suhteen eri jäsenvaltiossa. Potilaiden pitää voida luottaa saamansa tietoon ja tehdä tietoon perustuvia valintoja silloin, kun he tarkastavat lääkkeitä, joita he voivat käyttää sairautensa hoitoon. Rova Weisgerberin kuvaama tilanne on erittäin kummallinen, mikäli Saksassa hukkaa tämän pakkausselosteen niin, niin eh, silloin internetin kautta pitää voida saada tämä pakkausseloste tietoonsa. Olen samaa mieltä, että potilaille annettava tieto ei saa olla mainontaa. Emme halua, että haavoittuvassa asemassa olevia potilasryhmiä pyritään manipuloimaan ja sen vuoksi heidän täytyy antaa luotettavaa tietoa, puolta tietoa. En halua sellaisia tilanteita, joita on esiintynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, koska sillä lääkkeitä voidaan mainostaa televisiossa esimerkiksi. Tähän haluan mennä. Haluaisin nyt puuttua kahteen hieman minua huolestuttavan asian. Ensinnäkin tarkistus kolme tähän asetukseen. Kaikki tässä valiokunnassa ovat tietoisia nykyisistä budjettipaineista, joita esiintyy kaikissa jäsenvaltioissa. Minä en usko, että veronmaksajan pitäisi joutua loppukädessä maksamaan viuluja uudesta järjestelmästä. Mielelläni kuulisin kompromissiehdotuksen tähän asiaan. Tietystikin viraston täytyy saada riittävästi rahoitusta, mutta minun mielestäni teollisuuden pitäisi maksaa kustannukset, ei veronmaksaja. Minä huolestuttaa niin ikään tarkistus kaksi. Ja tämä lähestymistapa, joka on omaksuttu tiedon tarkistamisen osalta, tämä ei ole suhteessa – todellisiin riskeihin, ja tämä on liian byrokraattinen lähestymistapa. En tue sitä, että EMEA kartoittaisi tietoa näistä jo luvan saaneista tuotteista. Kiitoksia, että sen puheaika ja myöskin kiitoksia kummallekin esittelijälle. Mrs. Rova Rylle, haluatteko kommentoida? Dank, auch ich möchte mich bei den beiden... Kiitos. Myös minä haluan kiittää molempia esittelijöitä ja minusta tässä on tehty hyviä ehdotuksia. Ja Luonnollisesti jokaisesta tuntuu tällä hetkellä, että saa paljon eh, informaatiota eh, internetistä, mutta eh, jos, jos sitä ei käytettäisi, niin eihän internetissä olisi tarjolla edes tällaista informaatiota. Mutta ihan oikein, te sanoitte, että tätä informaatiota ei ole tarkastettu ja myös tämä pakkausseloste on ongelma. Jos pakkausseloste katoaa, esimerkiksi jos minun äitini syö lääkkeitä ja hän on kadottanut pakkausselotteen ja minä haluan äh, tarkistaa, mistä on kysymys, koska varsinkin vanhemmille ihmisille määrätään hyvin paljon reseptilääkkeitä ja äh, Saksassa tämä on hyvin hankalaa sitten selvittää, jos se pakkausseloste on kadonnut. Sen vuoksi tämä olisi ihan järkevää. Ja sen lisäksi mistä olisi hyvä tehdä ero pull ja push äh, järjestelmän väliin ja minusta tässä potilasjärjestöillä on oma roolinsa. Meidän täytyy vielä keskustella rahoituksesta. Ja ymmärrän herra Foxia, kun hän puhui tässä taloudellisesta tiukkuudesta ja sitten jos katsotaan lääketeollisuuden voittomarginaaleja, kyllähän niiden täytyy jollain tavalla olla mukana. Mutta sitten minä pelkään, että jos lääketeollisuus on mukana, niin riippumattomuus kärsii joten sen vuoksi tästä pitäisi puhua. Edustaja Weisgerberin ehdotus oli minusta järkevä ja tulen puhumaan tästä kollegoitteni kanssa ympäristövaliokunnassa. Mrs. Gephardt, uh, please. Kiitos. Haluan puhua myöskin Barbara Weilerin nimissä, joka oikeastaan on varjoesittelijä. Valitettavasti hän ei päässyt tänään paikalle tai tällä viikolla edes. Haluaisin yhtä kaikkeen siihen, mitä tänä todettiinkin. Näiden mietintöjen laadusta on erittäin hyviä hyödyllisiä mietintöjä, jotka ovat tuen arvoisia. Nämä vievät asioita aivan oikeaan suuntaan. Tässä tehdään selväksi se, että kyse on potilaat tiedottamisesta ja luotettavan tiedon antamisesta, tarkistetusta tiedosta. Tässä selkeästi halutaan tuomita ajatus, että lääkkeitä voitaisiin mainostaa silloin, kun on kyse reseptilääkkeistä. Ne ovat kaikki hyvin tärkeitä kysymyksiä. Olen Rova Ryylen kanssa samaa mieltä niin ikään ja Rova Vanskerberin kanssa samaa mieltä, kun he sanovat, että, että internetissä on kyllä hyvin paljon tietoa, kun sitä vain sieltä etsii. Hyvin monet ihmiset pistävät nettiin tietoa aivan hyvissä tarkoituksissa, mutta kuitenkin tieto ei ole aina tarkistettua. Nyt ei pidä sulkea silmiltä tältä ongelmalta. Meidän täytyy ryhtyä asian säätelemiseen. Niitä voimme olla varmoja siitä, että netissä oleva tieto on luotettavaa, sen paikkansa pitävyys on tarkistettu ja niin poispäin. Uskoakseni tänä päivänä tilanne on erittäin tärkeä ja keskustelun tarvetta on. Tilanne on erittäin hankala. Tarkistuksesta kolme sitten, jonka Antonio Koraja on tehnyt. Tämä on aivan tärkeä, hyvä tarkistus. Olen tästä samaa mieltä Rova Ryylen kanssa. Meidän täytyy todellakin varmistaa se, että EMEA toimii tässä riippumattomasti, eikä se ole teollisuuden armoilla, eikä teollisuus pysty vaikuttamaan sen toimintaan. Sen vuoksi tämä tarkistus ja pyrkimys on erittäin tärkeä. Jäsenvaltiossa lääkkeitä koskeva tilanne ei ole kovinkaan hyvä. Täytyy varmistaa, että laatu voidaan pitää yllä. Tästäkin virasto voi pitää huolen. Sen vuoksi minä täysin tuen tarkistusta kolme. Olen eri mieltä herra Foxin ehdotuksen kanssa tässä suhteessa. Mitä puolestaan herra Pujoin mietintöön tulee takalausuntoon? Puhun jälleen kerran Barbara Weilerin suulla ja totean, että tässä mennään jälleen oikeaan suuntaan. Ju- juuri näin kuuluukin toimia ja esittelijän kantaa täytyy tässä tukea. Uskon, että äänestyslistassamme miltei kaikkien tarkistusten kohdalla on plusmerkki, joten äänestyksessä ei tule olemaan mitään ongelmia. Rova Weiler toteaa kuitenkin erään seikan, erään huomatuksen haluaa tehdä. Direktiivi koskee vain reseptilääkkeitä. Sääli, ettei tätä voida laajentaa tämän soveltamisalan koskemaan muitakin lääkkeitä koko tätä alaa. Todennäköisesti se kuitenkin liian pitkälle. Tarkka väärinettyjen lääkkeiden määritelmä tarvittaisiin niin ikään. Tämä täytyy hoitaa kuntoon. Lisäksi pitäisi kuluttajien suunnalla ryhtyä valistuskampanjan, jotta kuluttajat tietää, mistä he saavat asianmukaista tietoa, luotettavaa tietoa, myöskin tietoa vaaroista, jotka liittyvät väärennettyihin lääkkeisiin. Tästä yhteydessä haluaisin itse vielä todeta tämän. Nämä kaksi mietintöä ovat erittäin hyvin tasapainossa ja yhteistyö esittelyiden kanssa ollut erinomaista. Kiitos siitä. Uh, Kiitokset. Kenties minultakin yksi huomio tässä. Internet tiedosta. Haluaisin vain muistuttaa teille, että omassa mietinnössäni sähköistä viestinnästä ja yleisistä palveluista. Jäsenvaltiot, televiestintäsääntelijät voivat vaatia internetpalvelun tarjoajia myös antamaan yleishyödyllisiä, viemään yleishyödyllisiä viestejä eteenpäin. Joten kenties tällainen Tietokanava voisi olla äärimmäisen arvokaskin, jos esimerkiksi jäsenvaltion viranomainen, johon tämä liittyy, haluaa kertoa kaikille internetin käyttäjille, kerrottaa nyt vaikka varmennetuista sivustoista, joilta tietoa voi saada, niin silloin näin täytyisi pystyä toimimaan. Kenties esittelijä voisi tällaisen mainita myös tarkistuksessaan. Ja komission edustaja on tätä asiaa hyvin läheltä seurannut. Ehdotan, että annamme komission edustajalle puheenvuoron. Ja sitten professori Kampos ja Christian Bussoi voivat vetää vielä langat yhteen tässä keskustelun päätteeksi ja meidän täytyy myös sopia aikataulusta. Olkaa hyvä, hyvä komission edustaja. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja myös näistä positiivisista kommenteista, jotka ovat meille rohkaisevia, erityisesti mitä tulee näihin periaatteisiin, jotka on mainittu, luotettavuus, riippumattomuus ja keskittyminen ymmärrettävyyteen, niin että potilaat ja kuluttajat ymmärtävät informaation. Tämä on kaikki komission ehdotuksen mukaista, samoin kuin meidän uuden komission jäsenen äh, usko tähän asiaan. Ja hän kuulemisessa ympäristövaliokunnassa hyvin selkeästi sanoi, että hän haluaa vielä käydä lävitse nämä ehdotukset ja ottaa mukaan tämä keskittyminen äh, potilaisiin ja potilasulottuvuuteen, että tätä osuutta vahvistettaisiin. Eikä tätä pidä ymmärtää sillä tavalla, että me olisimme vetämässä takaisin näitä ehdotuksia. Ei, vaan komission jäsen on kiinnostunut myös tästä institutionaalisesta prosessista ja sen eteenpäin viemisestä, lainsäädännöllisen prosessin edistämisestä. Olisi siis väärin käsitys, jos te olisitte ymmärtäneet niin, että tämä merkitsisi sitä, että, että olemme tavallaan menossa taaksepäin. Ei, komission jäsen on ottanut itselleen eh, ajatuksen ja idean tästä parlamentaarisesta keskustelusta ja sitä kautta tavallaan laajentanut ajatuksiaan ja eh, hän haluaa nyt eh, sitten vahvistaa tätä potilasulottuvuutta tässä aiheessa. Tämän minä haluan teille viestinä antaa. Ymmärrätte varmasti, että tällä hetkellä emme voi ottaa kantaa yksittäisiin ajatuksiin. Haluaisin vielä sanoa, että täällä tässä keskustelussa kuulin paljon ajatuksia, jotka ovat arvokkaita ja keskustelun arvoisia. Esimerkiksi että Judra Farm-tietokanta yhdistettäisiin tähän niin, että asiat verkotettaisiin, että ne eivät olisi yksinäisiä erillään. Ja myös tämä Weisgerberin ajatus tästä portaalista, joka olisi joka helpottaisi potilaan ja kuluttajan informaation etsimistä. Ja tällainen portaali, sitä olisi paljon helpompi valvoa kuin yksittäisiä tietokantoja. Tämä on ihan loogista. Mutta kuten sanottua, tulemme käymään lävitse nämä ajatukset, enkä tässä nyt lähde ottamaan kantaa äh, näihin yksittäisiin ajatuksiin. Mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta huomioi meidän ehdotuksemme sisämarkkinakomponentit. Tässä on kysymys lääkeaineiden ja lääkkeiden sisämarkkinoista ja on hyvin vaikeaa, jos meillä ei ole sääntöjä, joka määrittelisi tämän informaation, joka potilaille annetaan. Uh, so perhaps I can invite the two rapporteurs. Kenties nyt voisin pyytää kahta esittelijää tekemään johtopäätökset. Ensinnäkin puututaan vielä aikatauluun. Voin antaa teille nyt ehdotuksia, että voitte sitten antaa näkemykseni siitä. On ehdotettu, että voisimme käyttää enemmänkin aikaa tarkistusten käsittelyyn ja näin esittelijät saisivat aikaa työskentelyyn varjoesittelijöiden kanssa, koska tietojeni mukaisesti Envi-valiokunnan äänestys on vasta kesäkuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että täysistuntokäsittely ei ole ennen syyskuuta. Tältä pohjalta voin ehdottaa, että määräaika tarkistuksille olisi 31. maaliskuuta. Ja sitten voisimme käsitellä tarkistuksia 27. huhtikuuta ja äänestää 28. huhtikuuta. Näinpä teille jäisi vielä kuukausi aikaa neuvotella ympäristövaliokunnan kanssa niin, että näkemyksemme menisivät läpi. Tässä paljon niin Kenties nyt kaksi esittelijää tai itse asiassa lausunnon laatia näin teknisesti sanottuna voisivat antaa omat näkemyksensä aikataulusta ja voisivat myös tehdä omat johtopäätöksensä tästä keskustelusta. Pro- aloitamme professori Correa kampusista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla nyt ei ole mitään öö, erimielisyyksiä tämän aikataulun osalta. Jos Envi-valiokunta ehdottaa lisää aikaa keskustelulle, niin kyllä tämä meille sopii. No en ole aivan varma, ratkaiseeko lisää aika mitenkään tätä asiaa paremmaksi, mutta ehdotus on ihan ok. Se, miten tämä keskustelu nyt tässä rakennettiin, niin minä alusta lähtien jo sanoin, että nämä kaksi asiaa ovat hyvin lähekkäin toisiaan. Minä olen tässä varjoesittelijänä tähän itse direktiiviin, niin tässä nyt kävi niin, että minä en antanut siihen omaa lausuntoani. Niin sama varmaan pätee myös kollegani, kollegani busoihin, joten jos sopii, niin haluaisin vielä hieman kommentoida tätä direktiivikysymystä. No niin, ensinnäkin me olemme tehneet tässä yhteistyötä hyvässä hengessä herra Bussoin kanssa ja monet näistä ehdotuksista, joita, hän, joita esitettiin, niin kollega Bussoi otti jo mukaan ja todella kiitän häntä siitä. Tämä on osoitus ei pelkästään hyvästä yhteistyöhengestä, vaan myös näkemysten lähekkäisyydestä. Vielä on muutamia asioita, joita täytyy hienosääntää. Kaikista tärkein mielestäni näistä ja tähän minulla liittyy hyvin vahva vakaumus. Siis tämä kysymys liittyy mahdolliseen komission direktiivi ehdotuksen näkemykseen siitä, että teollisuus voi antaa kolmansille tahoille vastuun ja tehtävän antaa potilaalle tietoa reseptilääkkeestä. Tämä vastuun siirtäminen kolmannelle taholle on täysin tiedon tarkoituksen vastaista. Ei tätä voida hyväksyä onhan se oikein hyödyllistä teollisuudelle, jos se voi luoda erillisiä yksiköitä, jotka sitten erityistehtävänä jakaisivat tätä tietoa. Tässä jokainen lääkeyritys voi esimerkiksi omia tällaisia elimiä luoda, mutta se tuo lisää kiinteitä kuluja. Mutta mielestäni tällaista järjestelmää ei nyt voi hyväksyä. Miksi? Siksi, että jos tulee joku valitus lääkkeestä, niin silloin teollisuutta ei koskaan voisi syyttää siitä. Ei se kantaisi koskaan vastuuta. No eihän aina lääkeyrityksiä syytetä kaikesta, mutta me tunnemme esimerkkejä joistakin lääkkeistä – joiden osalta on tunnustettu, että on tapahtunut jotain dramaattista ja sata ihmisiä on kuollut. Eikä tällaista voida sietää, että lääkeyrityksillä ei ole mitään vastuuta annetusta tiedosta, koska se on ulkoistanut tiedottamisen kolmannelle taholle. Ja minä todella vahvasti vastustan tällaista vastuunsiirtoa teollisuudelta kolmannelle taholle. Sitten meillä on muutamia muitakin pieniä ristiriitaisuuksia tässä. Esimerkiksi lääkäriltä voidaan ottaa pois velvoite antaa tietoja potilaalle lääkkeestä. No kenties tämä nyt on hieman liioiteltua. Hän, herra Busoi on lääkäri, minä en, mutta minun mielestäni lääkäriltä ei voi ottaa pois tätä vastuuta tiedottamisesta myöskään. Ja sitten lopuksi suulliset kysymykset, suullinen tieto. Tässä esittelijä haluaa ottaa pois tämän, nämä sanat kirjallisesti, pitää kiinni vain suullisista vastauksista, siis suulliset vastaukset suurelle yleisölle, jos se haluaa tietoja lääkkeestä. Tässähän jos Saksassa esimerkiksi ei voi potilas, potilas saada lääkeselosteesta kopiota, niin tässä vaiheessa hän voi sitten saada suullisia tietoja. Vaikka se nyt olisi äänitettykin, niin ei tässä nyt ole suuria ta takuita. Suullinen tieto on aina mahdollista helposti siirtää. Ja tämän asian osalta meillä nyt on hieman eriäväisyyksiä näkemyksissämme esittelijän kanssa, hyvä puheenjohtaja. No, muut asiat, joista täällä puhuttiin yleisesti ottaen mielestäni, ne ovat ö, omia linjojeni mukaisia. Haluaisin kiittää kaikkia. Komissiolle haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen, kun komission edustaja nyt on paikalla täällä. Tämä itsesääntely ja yhteissääntely käsitteet – Ruotsin kokemukset, no siellähän on tätä itsesääntelyä, mutta sen nyt ei vielä ole itse asiassa itsesääntelyä, koska tässä asioihin puuttuu julkinen elin ja tässä on itse asiassa yksityisen julkisen kumppanuutta eri Ruotsin lääneissä. Joten ei tässä nyt ole kysymys todellisesta itsesääntelystä, vaan yhteissääntelystä. Ja komission teksteissä vielä, komission edellisissä teksteissä, tätä on vielä pidetty itsesääntelynä. Ja tässä on siis tämä ää, terminologinen epämääräisyys, ja sitä minusta on vaikea ymmärtää. Olisi hyvä, että komissio tämän selventäisi. Uh, uh, no, jos meillä nyt vain on aikaa tähän, niin sitten. Herbusoi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita kaikista myönteisistä kommenteista ja rakentavasta lähestymistavasta. En ymmärrä, miksi en nähnyt näin rakentavaa ilmapiiriä Envi-valiokunnassa, sillä asiat eivät etene niin hyvin oikean suuntaan. Olen tehnyt lähes yhteistyötä herra de Camposin kanssa ja haluan kiittää häntä hänen myönteisistä kommenteistaan. Pidän tämän kaiken mielessäni ja otan huomioon hänen kommentteinsa, jotka liittyivät esimerkiksi suullisesti annettuun tietoon. Loppujen lopuksi sitten tulemme keskustelemaan asioista tarkistus tarkistukselta niin, että koordinoimme paremmin työtämme sitten, kun äänestyksiin päästään. Monet kollegat totesivat selkeästi, että ei riitä, että mainonta kielletään silloin, kun on kyse reseptilääkkeistä, vaan he peräänkuuluttavat myöskin sitä, että tehdään selkeä ero pull- ja push-tiedon välille. Sen tiedon välille, mitä potias itse etsii ja haluaa, ja sen tiedon välille, mitä hänelle tuputetaan. Painettu sana voi tietystikin antaa hyödyllistä tietoa, mutta kuitenkin piilomainontavaara on tässä myöskin mukana. Uskoakseni direktiivin soveltamisala keskittyy vain ja ainoastaan reseptilääkkeisiin. Nähdäkseni soveltamisala ei pidä laajentaa myöskin käsikauppalääkkeisiin. Tiedon välittäminen ja mainonta käsikauppalääkkeiden suhteen on sallittua monissa maissa – Mainontaa on olemassa monenkin käsikappalääkkeiden suhteen, mutta kuitenkin kielto täytyy pitää yllä reseptilääkkeiden kohdalla vain ja ainoastaan. Uskon, että suora yhteys potilaan ja lääkärin välillä tietystikin täytyy pitää tärkeimpänä potilaan hoitomenetelmänä eri verkkosivujen olemassa ja materiaaleja on saatavilla. Kyse ei niinkään hoidoista tai eri lähestymistavoista tiettyjen sairauksien hoitoon, vaan pikemminkin täytyy antaa puolueetonta tietoa lääkkeistä. Erilaisia lentolehtisiä tai pikemminkin pakkausselosteita saa lääkkeen mukana. Sama tietoa voi saada internetistä tai muiden väylien kautta, mikäli potilas tästä tietoa etsii. Muutoin olen samaa mieltä herra Damboksin kanssa, ei pelkästään siksi, että olen itse opiskellut lääketiedettä, vaan myöskin siksi, että tämä on luonnollinen tapa toimia. Suora yhteys lääkärin ja potilaan välillä täytyy jatkossakin nähdä tärkeimpänä sairaudenhoitomuotona. Kiitän Rova Gebhardtia siitä, että hän antoi lupauksia, joiden mukaan hänen ryhmänsä tulee tukemaan imkovaliokunnassa minun tekemieni tarkistuksia. Kiitos tästä. Voin ottaa myöskin puheenjohtajan huomion mukaan, joka liittyi internet-palveluiden tarjoajien velvoitteeseen antaa myöskin tästä yleisyydestä tietoa. Tästä voimme tehdä tarkistuksen, ottaa tämän mukaan tällä tavalla. Lopuksi en vielä täysin samaa mieltä uuden aikataulun suhteen kun saamme 12 päivää lisää aikaa tarkistusten työttämistä varten ja kuukauden lisäaikaa neuvotteluta varten elyvaliokunnassa. tämä parantaa mahdollisuuksiamme, että tämä direktiiviin liittyvä mietintölos tulee hyväksymään parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia. Näin siis sovimme aikataulustakin. Ja nyt vielä herra Tylbergen komissiosta ja te voitte vastata herra Correa de Campusin eh, kysymykseen, jonka hän esitti teille. Jos haluatte vastata siihen, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Oh. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ehdotuksemme direktiiviksi lähtee siitä, että periaatteessa pitäisi pystyä valvomaan tätä informaatiota, mutta otamme mukaan myös kohdan, joka jättää jäsenvaltiolle mahdollisuuden äh, käyttää myös äh, itsesääteleviä tai yhteissääteleviä elimiä. Yhteissäätelevät elimet merkitsisivät sitä, että on viranomaisia mukana, ja jos on taas itsesäätely, niin tämä olisi vain teollisuus. Tämä on selkeä poliittinen valinta liittyen siihen, mikä on luottamuksen taso, onko kysymys itsesäätelevistä tai yhteissäätelevistä elimistä. Meidän ehdotuksemme jättää paljon päätettäväksi jäsenvaltioille. Mutta katsotaan nyt sitten, tukeeko parlamentti tätä. On totta, että tämä Ruotsin malli on tällainen yhteissäätelevä elin eikä itsesäätelevä. Um, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia Me käymme tästä siis uudelleen sitten keskustelua huhtikuun lopulla. Pidämme ihan pikkuisen tauon nyt. Voitte juoda kupposen kahvia. Jatkamme kymmeneltä äänestysten parissa. Muistuttaisin jäseniä vielä siitä, että äänestämme koneellisesti, koska meillä on aika paljon äänestettävää, joten varmistatte ihan ystävällisesti, että teillä on äänestyskorttinne siellä valmiina. Rouva Pavlanova. Kiitos puheenjohtaja. Huomasin juuri, että direktiivin nimi on bulgarin kielellä eri kuin yleensä. Englanti, tai bulgarian, bulgarian otsake on eri kuin englantilainen otsake. Bulgarian versio ei ole sama. Siinä viitataan reseptilääkkeisiin Minun mielestäni tämä bulgarin kielinen käännös ei ole oikea, joten ehkä tämä sen tarkistaa. No kiitoksia tästä todella tarkkasilmäisestä huomiostanne. Me välitämme viestin käännöspalveluille. Keskeytämme kokouksen kello 10 asti. Um, can I ask everybody to uh, take their places? Voisiko pyytää kaikkia nyt istuutumaan paikoilleen? Ready to start voting. Olemme lähestulkoon valmiita aloittamaan äänestämisen. Right, could we, um, could invite you to take your places? Pyytäisin teitä nyt vielä kertaalleen istutumaan paikoillenne. Olen ajatellut, että äänestämme koneellisesti silloin, kun tuloksessa on mahdollisesti tiukat paikat. Siellä vielä loppusopimuksia tehdään äänestämisestä. Uh, so we won't use the electronic system for every vote, but we're... Emme aina käytä koneäänestystä, vaan vain tiukan paikan tullen. Jos nyt voisin pyytää Jos nyt voisin pyytää, hmm, toimiiko kaikkien laitteet? Just, um, we just do a test of the voting system and... Voisimmeko nyt vain kokeilla tätä äänestyssysteemiä, toimiiko se? Kaikki, jotka aikovat äänestää, voisivat laittaa korttinsa sinne laitteeseen niin, että näemme kuinka paljon meillä on täällä ihmisiä paikalla. 26 tähän mennessä näkyy täällä. Just check the Tarkistetaanpa vielä tämä järjestelmä. Varmistakaa, että korttini on pohjaan asti laitettu sinne laitteeseen. Testataanpa tämä nyt. näyttäisi siltä, että järjestelmä juuri tuolla resetoidaan. Right. What's happening here? Uh, so can we just test by opening a vote? Um... Eli tehdäänpä testiäänestys tässä nyt. Kuinka monta ihmistä on äänestämässä? Voisitteko nyt ystävällisesti Voisitteko kaikki nyt äänestää jaa ei tai Tyhjää. Äänestys alkaa. Voitte nyt painaa sieltä jotain kolmesta napista. No, oma laitteeni kyllä toimii ihan hyvin. No aloitetaanpa nyt uudestaan sitten. Nollataan tämä ja aloitetaan uudestaan.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 Voisivatko kaikki nyt laittaa vielä sinne korttinsa äänestyslaitteeseen? Eikö se vieläkään toimi? Voitteko nyt sulkea äänestyksen? Hyvä. No yritetään nyt vielä yksi, yhden kerran, jos kaikki nyt, jotka aikovat äänestää, äänestävät sieltä kortti laitteeseen ja äänestämään.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 Right, let's do just a final check now then. So that vote... Tarkistetaanpa nyt vielä kerran. Äänestys päättyi. EPPn jäsenet, äänestäkää nyt puolesta. Kaikki EPPn jäsenet äänestäkää puolesta, kukaan muu ei äänestä vielä. Herra Correia de Campos on näköjään liittynyt EPP tässä äänestyksessä, mutta eipä sillä niin väliä. So, EPPn uh, e e äänestys päättyy. Ja tämähän osoittaa, että 13 EPPn jäsentä äänestää 12 puolesta yksi vastaan. Kenties nyt suljemme tämän äänestyksen ja sitten kaikki sosiaalidemokraatit äänestävät, kuka muu ei. Right, Sosiaalidemokraatit, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vain yhdeksän jäsentä. Kyllä teitä varmasti enemmän on paikalla, ainakin kymmenen. Ja sitten liberaalit, vain liberaalit. Äänestäkää. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. Neljä. Ihan oikean luku. Sitten on vielä vihreät. Onko vihreillä kaikki hyvin siellä nyt? Ei. Uh-huh. Can you check your um... All right. It's coming to sort you out now. I was hoping electronic voting Toivoin, että koneäänestys tässä säästäisi aikaa, mutta näköjään jo hukkasimme kaiken sen ään, ajan, mitä olisimme voineet säästää. Täällä on paljon ihmisiä, joiden laitteet täytyy näköjään hoitaa kuntoon. Uh, can we have all other parties? be quicker. Ja sitten kaikki muut puolueet vielä loppuun tähän, niin päästään nopeammin eteenpäin. Selvä. Äänestys alkaa vihreille, GUElle ja ECRlle. Joten minäkin äänestän nyt. Vihreät GUE ECR. Toimiko kaikkien äänestyslaite? Hyvä. Äänestys päättyy. Loistavaa, hienoa. Kiitoksia tästä. Ensin äänestämme Rova Weisgerberin mietinnöstä. Missä siis esittelijä on? Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? Ja, danke, Herr Vorsitzender. Nur ganz kurz. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti. Tässä mietinnössä on byrokrat- kysymys byrokratian vähentämisestä, paremmasta säätelystä. Tässä on kysymys äh, kahdeksasta direktiivistä, mittadirektiivistä, jotka me haluamme poistaa. Mutta niin, että ei tässä synny mitään vakuumia, vaan meillä on tässä hyvä ehdotus ja minusta myös neuvosto on liikahtanut yhden me haluaisimme poistaa kokonaan ja seitsemän siirtää. Meidän Gebhardin ja minun ajatuksemme ja tavoite on sama. Me olemme vain hieman eri tavalla esittäneet asian mutta loppujen lopuksi mielestäni me olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja voimme hyvin selkeästi antaa neuvostolle merkin siitä, että haluamme toimielinten välisen sopimuksen. Ja kiitän varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja olen vakuuttunut siitä, että me kykenemme käymään hyviä kolmikantaneuvotteluita neuvoston kanssa. Good. Well, thank you very much for all the work we've done. So let's uh, vote. Kiitokset työstä. Äänestetäänpä seuraavaksi. Ah, anteeksi vielä. Eh, siis- Kiitoksia. On aivan oikein, että menemme kumpikin samaan suuntaan ja tarkastelemme tai pyrimme löytämään erilaisia täytäntöönpanotapoja. Olen erittäin tyytyväinen tähän yhteistyöhön. Totesin vain tässä yhteydessä, että byrokratian purkaminen on hieno asia, mutta tämä on kuitenkin vaikea tehtävä, kun on kyse harmonisoidusta alasta, joka halutaan luoda, ja komissio tekee ehdotuksen, joka, johon liittyy myöskin vastavuoroinen tunnustaminen. Omassa ryhmässäni totean, että tässä on suuria ongelmia nyt yksinkertaisesti vain kumota nämä aiemmin direktiivit. Siksi olen ehdottanut, että tämä liitetään siihen, mitä komissio on ilmoittanut. Se on joutunut, että se antaa horisontaisen direktiivin tätä alaa varten – oikeudellinen yksikkö on todennut, että tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Ja suoraan sanottuna, me täytyy sanoa, että tiedän muuta lainsäädäntöä, jonka suhteen tämä on jo tehty. Tämä on jo onnistunut. Komissio on ilmoittanut antavansa direktiivin jonkin artiklan pohjalta. Miksi se nyt sitten onnistuisi? Tästä syystä tarkistukseni 15 on Tarkistusta on pitää kiinni, jos täytyy äänestää. Mikäli sitä ei hyväksytä, sitten meidän täytyy tarkastaa tarkistusta 14, äänestää siitä. En aio tehdä tähän suurista tarkistusta, koska tämä ei viisi meitä eteenpäin. Tiedän jo etukäteen, mikä enemmistö tulee tämän tarkistuksen suhteen voittamaan. Sen sijaan Rova Weisgerberin tuulen tarkistus sopii minulle. 2013 halutaan tässä korvata vuodella 2014 ja haluaisin kirjattavaksi pöytäkirjaan, että mikäli Rova Weisgerbin tarkistus muutetussa muodossa hyväksytään, niin sitten Rova Weisgerberin mietintö saa meidän hyväksyntämme. Se, mitä Rova Weisgerber on ilmoittanut, mikäli tästä pidetään myöskin kiinni sitten neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa, niin että aikaraja saadaan myöskin muutettua 2012-2013, en tiedä kumpaa, Rova vai Skeber tässä peräänkuuluttaa, niin joka, joka tapauksessa silloin saisimme parlamentin neuvoston ja komission välisen sovun asiasta. Minun mielestäni tämä olisi sellainen kompromissi, joka olisi täysin hyväksyttävissä. Ja sitten voisin elää tämän suullisen tarkistuksen kanssa. Mahdollisesti tai minä olen kuitenkin ensin tarkistuksesta 15 äänestä, koska minun ryhmäni tätä vaatii. Uh, is that okay? Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Kiitokset tuesta. Tässä on kysymys siitä. Oikeusyksikkö sanoi, että me voimme asettaa tiettyjä ehtoja ja tarkistaa jotakin, mikä ei vielä ole olemassa. Mutta ihan vielä tiedoksi, toimielinten välisessä sopimuksessa me voimme huolehtua siitä, että tässä korjatussa MADessa nämä direktiivit poistetaan. Eli tämä on suunniteltu juuri sillä tavalla ja tarkistuksissa olen tuen, tukenut myös muita varjoesittelijöitä ja olen iloinen siitä, että Gebhardkin tätä tukee. Joten tässä toimielinten välisessä sopimuksessa tämä voidaan ottaa esiin. Okay, well, thank, thank you very much. Selvä, kiitoksia Anja ja varjoesittelijät. Totesin vielä, että joissakin näissä järjestelyissä me olemme, ehdollisissa järjestelyissä olemme sanoneet, että ennen hyväksyntää komission täytyy antaa saman aikaan oma julkilausumansa tulevista aikomuksistansa ja kenties esittelijä varjoesittelijä joutuisivat jotakin näistä tapauksista nyt pohtimaan, onko tässä oikeudellisia esteitä. Menneen kokemuksen perusteella voisi sanoa, että tämä on ollut oikein hyödyllinen mekanismi. Seuraavaksi Anja Vaskerveriltä tarkistus 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi artikla 1, tarkistus 15 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, äänestys äh, päättyy jo, mutta tämä selvästi äh, meni nurin. Joten Rova äänellä ei olisi ollut tässä väliä. 23 vastaan 9 tyy äh, puolesta ja rovaroittavalta tyhjä ääni varmaankin. Sitten tarkistus 14 Weisgerberiltä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6 raukeaa sitten. Sitten artikla 1a uusi, tarkistus 7, Weisgerberiltä puolesta vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi Evelyn Gebhardtin ää, äh, tarkistus, mutta hän ei halua tätä suullista tarkistusta nyt esittää. Näin ollen siirrymme tästä eteenpäin, koska, koska kun 14 hyväksyttiin, niin 16 ja 8, ne on hyväksytty myöskin, joten minnekäs nyt mennäänkään sitten. Joten sivulle 6 hyppäämme saman tien, tarkistus 12. Tämähän on todella tärkeä äänestys. Johdantason kappale 6, tarkistus 12 Gepartilta koneäänestys. Äänestys alkaa, tarkistus 12. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 10 puolesta 23 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 2 Rovovaiskerperiltä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 3 Vaiskerperiltä äänet puolesta. Ah, tästä ei tarvitsekaan äänestää. Selvä. Loppuäänestys siis seuraavaksi. Ja koneellisesti tämä äänestys alkaa. Loppuäänestys alkaa ja päättyy. 30 puolesta, kolme tyhjää. Onnittelut Rova Weisgerberille. Saitte oikein hyvän neuvotteluaseman tässä neuvoston suuntaan. Uh, so now we move on then to the... Siirrymme sitten eteenpäin. Seuraavaksi meillä on immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoille ja tässä esittelijänä tai valmistelijana lausunnolle on Rova Roittova. Haluaisitteko kommentoida Rova Roittova ennen äänestystä? Olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat všem za spolupráci. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän monimutkaisen asian parissa me tulemme eh, taistelemaan tästä jurivaliokunnassa. Meillä on 20 tarkistusta ja sen vuoksi äänestystä on siirretty kuukaudella eteenpäin. Ensin meidän täytyy nyt eh, päättää, että missä kohdin voidaan pyytää kohta kohdalta äänestyksiä ja missä ei. Meillä oli kompromissitarkistuksia, josta nyt on sanottu, että ei voi pyytää kohta kohdalta äänestystä, mutta minä tulen kuitenkin tukemaan kohta kohdalta äänestystä yhdelle kompromissille ja tätä on pyytänyt sosiaalidemokraatit. Mitä tulee tarkistuksiin 30 ja 31 teidän äänestyslistassanne on virhe. Joillakin teillä on siellä plussa ja joillakin on miinus, mutta sekä esittelijä että EPP tukevat näitä tarkistuksia. Kompromissi esitys, josta me olimme alun perin sopineet on vedetty takaisin. Joten jätetään tämä nyt tähän. Kiitoksia. Huomasin, että täällä on aika viime hetkellä jätettyjä kompromisseja, joten huolellisesti käydään tämä nyt läpi. Haluaisin kertoa teille kaikille ensinnäkin, että tämä kokous on, lähetetään myös verkon kautta ja tämän lisäksi meillä on parlamentin oma sisäinen TV ryhmä täällä, joka tekee ohjelmaa valiokuntien työstä ja tämän vuoksi he nyt kiinnittävät erityishuomiota tämän valiokunnan työhön. Toivottavasti tämä teille sopii ja pidättekin siitä. Rova Rapti, haluatteko te käyttää vielä puheenvuoron? Rova Rapti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ennen äänestystä vielä kiittää lämpimästi Rova Roittovaa ja muuta kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä. Kyseessä on erittäin tärkeä lausunto, joka tulee auttamaan Eurooppaa merkittävällä tavalla eteenpäin. Haluaisin nyt todeta, että on erittäin myönteinen seikka, että nyt olemme onnistuneet tekemään jotakin kompromissitarkistuksia. Tämä ei ollut helppoa. Jotkut kompromissit ovat kuitenkin tarpeen, välttämättömiä – Erästä seikkaa haluaisin vielä alleviivata, mikäli sallitte, puheenjohtaja. Nimittäin sitä, että me olemme sopineet, että on tarpeellista tarkastella oikeudellisia määräyksiä, joita voidaan ottaa hyväksi silloin, kun on tapahtunut rikkomuksia. Ja myöskin pohditaan niitä toimia, joiden avulla voidaan ryhtyä rikosoikeudellisiin menettelyihin myöskin yksittäisiä ihmisiä vastaan. Tekstin yhteydessä totesimme, että perusoikeuksia täytyy kunnioittaa ennen muuta yksityis- yksityisyyden suojaa. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa sitä, että tiedän kyllä, että Euroopan parlamentti edellisellä vaalikaudella joutui melkoisen kiistan temmelyskentäksi. Ja jotkut näistä samoista asioista kiisteleistä henkilöistä on tänäkin päivänä täällä valiokunnassa. Nyt on tarkoituksena todellakin peräänkuuluttaa sitä, että ihmisille tehdään paremmin annetaan ihmisille paremmin tietoa ja valistetaan heitä, koska valiston kuluttaja on parempi kuluttaja. Minulla on kuitenkin muutamia epäilyksiä esimerkiksi, mitä tulee etiketöintisääntöjen laajentamiseen. Tästä puhuttiin edellisäkin varkaudella. Meidän tarkoituksemme on edelleenkin suojella kuluttajaa ja toisaalta teolliset tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia. Sen vuoksi haluaisin peräänkuuluttaa sitä, että vähintäänkin vältytään joltakin ongelmilta, joihin törmättiin jo tämän merkintää sääntökysymyksen suhteen. Sitten viimeinen kohta, tämä liittyy kohtaan kahdeksan. Tässä viitataan tuotteen uudelleen käyttöön – ja todetaan, että tämä on silloin teollistekin oikeuksien loukkaus. Rouva Roittava toteaa, että tämä on jo käytäntönä jossakin jäsenvaltiossa. Me pelkäämme kuitenkin, että tästä tulisi mahdollisuuksien ikkuna. Tämä mahdollistaisi sen, että nämä, markkina, nämä tuotteet pääsevät uudelleen markkinoille ja että näitä voidaan käyttää hyväksi joidenkin toimesta väärin perustein, mutta ei kuitenkaan mitään takuita siitä, kuka oikeastaan tämän tuotteen omistaja, on, tai pikemminkin ei ole mitään toi tietoa siitä, miten terveellisiä, miten hyväksi ne ovat ihmisen terveellisiä esimerkiksi ne tuotteita. Terveysministerit ovat työstäni tätä asiaa, mutta he tulevat, tulevat hyvin ymmärtämään, mitä tällä nyt tarkoitan. Mikä tämä tarkistus menee lävitse? Minä puhun ihan lyhyesti vain, puheenjohtaja. Ihan kohta lopetan. Toteaisin, että turvallisuus ja kansalaisten terveys täytyy taata. Kiitoksia kärsivällisyydestäni kärsivällisyydestänne puhetta, mutta yksi asia minun on ihan pakko kyllä vielä sanoa. Kun tarkastellaan immateriaalioikeuksia ja niitä koskevaa lainsäädäntöä, niin minun mielestäni tekijänoikeudet täytyy kunnioittaa, tai tekijänoikeuksia täytyy kunnioittaa. Ja tukisin tässä yhteydessä tehtävää tutkimusta, tämän suhteen tehtävää tutkimusta, niin että ja myöskin, eh, mikäli tekijänoikeuksia loukattuu, pitää saada asianmukainen korvaus. Uh, no tarkoituksena ei ollut avata tätä koko keskustelua, jota piti käydä jo aikaisemmin, mutta herra Engström haluaa myös nyt käyttää puheenvuoroja. Rouva Roittova haluaa vastata ja meidän pitäisi vielä äänestää. Jos tässä nyt ei ole muuta kuin asioita, jotka liittyvät äänestyksiin, niin sitten kyllä, koska muutoinhan tästä on jo neuvoteltu. Ja sitten teillä on myöhemmin mahdollisuus tässä johtovaliokunnan kanssa tehdä työtä ja ottaa esille ne asiat, joiden haluatte menevän läpi, joten sinne suuntaan nyt pitäisi näiden poliittisten kommenttien mennä. Meidän pitäisi mielestäni nyt jatkaa kyllä tätä äänestystä, mutta paitsi jos Rova Roitova haluaa käyttää puheenvuoron vielä. Olkaa hyvä. You have a point on the vote. Yeah. Engström ensin. Äänestyksestä. Uh, like to, like to... Haluaisin pyytää anteeksi nyt esittelijältä ja valiokunnalta. Olin väärässä siinä, mitä sanoin viimeksi, kun puhuimme tästä näistä sertifikaatioista. Minä sanoin, että todennäköisesti näitä sertifikaatioita jo on, mutta minä sekoitin sen kansalliseen lainsäädäntöön nyt ja olen Roittavan kanssa samaa mieltä, että tämä saattaisi olla hyvä lisäys näihin rajauksiin. Thank you for your clarification. Kiitokset tästä selvennyksestä. No niin, mennäpäs nyt äänestämään. Ah, rovaroittava vielä. E, e, Minulla on kysymys esittelijälle. Ymmärsikö nyt oikein, että teillä on suullinen tarkistus siihen kohtaan, jossa käsitellään potentiaalista käyttöä, joka riippuu merkkien omistajien hyväksynnästä. Siis tätäkö te ehdotitte osana suullista tarkistustanne, koska alkuperäinen kompromissi jo hoiti kaiken tämän. Ja tämä vedettiin pois teidän pyynnöstänne, joten emme nyt oikein ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Muistutan vielä, että voimme keskustella tästä, kun pääsemme tähän kohtaan. Silloin on helpompi keskustella tästä, ja tässä ei ole suullista tarkistusta. Poro, να διευκολύνω από τώρα, ίσως Mutta ehkäpä en nyt sitten oikein ilmaissut itseäni oikein. Olen samaa mieltä tästä kompromissitarkistuksesta. Ainoastaan jos niitä ei hyväksytä, niin tulee ongelma. Jos ne hyväksytään, minä siis olen samaa mieltä näiden kompromissitarkistusten kanssa. Jätetäänpä nämä nyt siihen, että tulemme tähän kohtaan äänestysluettelossa ja silloin ehkä voitte mahdollisesti esittää tarkistuksia. jos koko valiokunnan täytyisi se hyväksyä. Pyytäisin esittelijöitä, varjoesittelijöitä nyt yrittämään esittämään näistä nämä kompromissikohdat. Toivottavasti niistä nyt on etukäteen jo hyvin syvällisesti keskusteltu ja päästy yhteisymmärrykseen, muuten me emme voi toimia tässä. No niin, äänestykseen uusi kohta. Tarkistus yksi tuunnilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Seuraavaksi kompromissi tarkistus yksi. Puolesta vastaan. Kaksi vastaan. Suurella enemmistöllä hyväksytty kuitenkin. Seuraavaksi tarkistus seitsemän Christian Engströmiltä äänet puolesta. Tehdäänpä tässä koneellinen äänestys. Tarkistus seitsemän Engströmiltä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 vastaan 14 puolesta. Seuraavaksi siirrymme Kompromissitarkistuksen kaksi äänet puolesta vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi sitten tarkistus 14 Roittovalta, äänet puolesta vastaan. Hyväksytty enemmistöllä. Seuraavaksi Kohta kolme ja ensin on herra Kreutzmannin tarkistus koko kohdan poistamiseksi äänet puolesta. Pu- vastaan. Hylätty. Seuraavaksi meillä on äänestyksessä kompromissitarkistus kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. Kompromissi kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20, 11. Näin ollen seuraavaksi siirrymme tarkistuksen 21. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi tarkistus 21 Roittavalta Engströmiltä puolesta vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi kompromissitarkistus 4. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 25 Mandersilta äänet puolesta. Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus 25 Mandersilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 15 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 26 Rovatuun. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 27 Rova Raptilta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 28 herra Kreutzmannilta äänet puolesta vastaan hyväksytty merkittävällä enemmistöllä. Tarkistus 29 herra Mandersilta äänet puolesta vastaan hylätty suurella enemmistöllä. Tarkistus 30 Kreutzmannilta ja Alvarolta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31 herra De Jongilta äänet Äänestetäänpä koneellisesti tästä tarkistus 31 herrata Jongilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty 28.4. Sitten tarkistus 32 Mandersilta äänet puolesta. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 32 Mandersilta. The vote is closed. Uh, is... Hyväksytty 17.15. Seuraavaksi siirrymme kompromissitarkistukseen viisi ruvaroittavalta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten tarkistus 37 herra Mandersilta äänet. Äänestetään tästä koneellisesti. Herra Mandersin tarkistus 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16, 14 ja yksi tyhjä. Sitten herra Schwabin tarkistus 38. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 38 Schwabilta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17, 13 ja yksi tyhjä ääni. Tarkistus 39 edustajat Trzaskowskilta äänet puolesta. Vastaan. Suurella hylätty. Sitten samaiselta henkilöltä tarkistus 40. Puolesta. Tarkistetaanpa tämä nyt koneellisesti. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty ääni 14.16. Seuraavaksi tarkistus 41. Äänestetään tästäkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasatulos eli hylätty. Sitten tarkistus 42. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Hyvä. Seuraavaksi kompromissitarkistus 6. Rova Roittavalta ja herra De Jongilta äänet puolesta. Tarkistetaanpa tämä nyt koneellisesti saman tien. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kaikki ovat siis äänestäneet. Hyvä. Hyväksytty 16 puolesta 15 vastaan yksi tyhjä. Seuraavaksi siirrymme seuraavan kompromissiin. Tässä on pyydetty kompromissi seiskasta kohta kohdalta äänestystä, joten pitääpä nyt tarkistaa, mistä kohdasta se menee Oikein. Tarkastelemme nyt kompromissitarkistusta seitsemän. Kompromissi seitsemän. Ymmärsin eilen, että tässä pyydettiin kohta kohdalta äänestystä ensimmäisestä. Siis tämä viimeinen kohta, jossa sanotaan, että young European consumers, etc. Is, uh... Me äänestämme erikseen tästä erityisesti nuoret eurooppalaiset kuluttajat. Eli ensimmäinen osa ensin puolesta. Kompromissi 7 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme koneellisesti tästä toisesta osasta. Äänestys alkaa. Toinen osa kompromissitarkistus seitsemästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 14 vastaan. Hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 47. Minulta itseltäni. Puolesta vastaan suurella enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia. Tarkistus 48. Myös minulta puolesta vastaan Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Tarkistus 50 herra Mandersilta puolesta vastaan. Jälleen suurella enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus 51 rovaroittavalta puolesta vastaan. Hyväksytty. 52 rovaroittavalta äänet puolesta vastaan. Myöskin hyväksytty. Sitten tarkistus 53 rouva Roittovalta on vedetty pois. Viimeinen sivu. Voimmeko äänestää näistä kaikista yhtenä ryhmänä? Ei. Pitäisi varmaan mennä yksittäin näiden läpi. Joten nopeasti tästä tarkistus 54 puolesta vastaan. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan vastaan. Hyväksyt 62 puolesta vastaan. Hyväksytty. En edes kysy tyhjään ja jos joku haluaa äänestää, niin voi sitten nostaa kätensä 63 puolesta vastaan. Tyhjää. 64 puolesta 64 koneellinen äänestys tästä. 64 koneellisesti äänestys alkaa. 19.12 hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys kokonais, kokonaan tästä lausuntoluonnoksesta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Joten onnittelut Rova Roittovalle. Teillä on nyt mielenkiintoista työtä edessänne vastuuvaliokunnan eli oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa. Selvä, siirrymme seuraavaksi äänestämään herra Rekon mietinnöstä yhteisön innovatiiv- innovaatiopolitiikasta. Haluatteko te sanoa jotakin ennen kuin äänestämme herran Reppoa? Voisitko kamerat hieman siirtää, koska nyt en näe, miten Repo täällä reagoi kysymykseni muuten. Herra Repo, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olitte aivan oikeassa eilen. Kyllä tuo kolme prosenttia, mikä liittyy Suomen aikaansaannokseen, liittyy juuri julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteisestä panoksesta. Thank you for your reassurance about my statistics. Kiitoksia. Uskoinkin, että tilasta nyt kunnossa. Aitteko nyt muist- muuttaa sitten sanamuotoa tähän artiklaan vai kuinka? No hyvä. Asia on siis kunnossa. Hyvä. Äänestäkäämme sitten herra Revon lausunnosta. Kohta yksi, kompromissi yksi. Puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. Näin ollen siirrämme suoraan tarkistukseen kolme. Herra Kreutzmanilta puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Minulla lukee, että täällä on mahdollisesti suullinen tarkistus. Pitääkö tämä paikkansa? Hyvä. Rova Ryylen suullinen tarkistus lisäykseen Puolesta vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten kohta kolme, tarkistus viisi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 Rova Ivanovalta puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Tarkistus 6 Herra Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 Rova Ivanovalta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 Rova Invanovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 Herran Revolta puolesta vastaan hyväksytty. Te olette tehneet aivan erinomaista työtä, herra Repo. Onnittelut. Sitten äh, koko lausunto kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut. Tämä oli teidän ensimmäinen lausuntonne, ensimmäinen esittelijän roolinne. Kiitoksia. Toivottavasti näitä tulee vielä enemmänkin teiltä näitä tekstejä näin tärkeistä aiheista. Sitten aamun viimeinen äänestys. Kyse on Rova Bastosin mietinnöstä tai lausunnosta pikemminkin kyse on väärentyistä lääkkeistä. Mutta missä mahtaa olla rouva Bastos? Esittelijä ei näy missään. Voisiko kansanpuolue ottaa asiasta selvää? Onko rouva Bastos tulossa tänne vai missä hän oikein luuraa? <laughs> I think we should start the vote, and if Mrs. Bastos wants... Meidän täytyy varmaan aloittaa äänestys. Rova Bastos tulee sitten, jos tulee, koska emme voi lykätä asiaa, koska tämä on hyvin pitkä äänestys. Right. Uh, uh, yeah, so Mr. Gephardt, yes. Ähm, Rova Gebhardt, olkaa hyvä. Niin kauan kuin me häntä odotamme, niin saatan ehkä puhua Barbara Weilerin nimissä ja kertoa, että kaksikymmentäkolme ja kaksikymmentäneljä tarkistukset meidän ryhmältämme vedämme ne takaisin. Ja että rouva Bastos tekee tästä sitten suullisen tarkistuksen, eh, jota me tulemme tukemaan näin. Kerron tämän nyt, joita tässä voitamme aikaa. Ja 18, 37 ja 42 eh, tarkistuksemme myös tuemme vastokselta. Um, any of the other shadows uh, want to um, come in before? Haluaako joku muu vielä puhua ennen kuin otamme äänestyksen verran vastus. tulee sitten, kun tulee. No, aloitetaan äänestys. Ensin kompromissi yksi. Neljältä varjoesittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen siirrymme tarkistuksen 32 herra Foxilta puolesta. tarkistetaan koneellisesti. Tarkoitus 32 herra Foxilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 10 vastaan. 34 ja 33 on vedetty pois, joten 35 Rovan Weilerilta. Koneäänestys. Tarkistus 35 Weilerilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13.19 äänin. 37 Rova Paastosilta, joka on nyt jo paikalla. No katsotaan, oletteko puolesta vai vastaan. No puolestaan, että nyt sitten vastaan hyväksytty. Esittelijä on nyt paikalla. Me aloitimme äänestyksen ilman teitä, koska meillä on hieman kiire. Rova Geparta viittasi joihinkin ongelmaisiin kohtiin, mutta haluatteko te ehkä kommentoida vielä, kun jatkamme? Keskitytään äänestykseen hetkeksi. Ja annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin myöhässä, mutta tulin tässä työllisyysvaliokunnassa, jossa myöskin äänestettiin. Haluaisin ennen kaikkea tässä nyt kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, jotka ovat onnistuneet tässä hyvällä yhteistyöllä saavuttamaan loputulokseen, joka on myönteisempi mielestäni kuin se, joka olisi päädytty pelkästään minun näkemyksilläni. Tässä todellakin haluaisin kiittää kaikkia panoksesta tähän tekstiin. Haluaisin myös korostaa sitä, että tämä aihe on erittäin herkä ja arkaluontoinen ja tämä direktiiviehdotus on yksi niistä, joka täytyy esittää. Tässä täytyy komissiolle tehdä useita ehdotuksia ennen kaikkea. Esimerkiksi lainsäädäntöehdotus eh, sähköisestä kaupankäynnistä ja väärännetyistä tuotteista. Ja täytyy miettiä, millä tavalla jäsenvaltiot voivat sanktioita eh, asettaa näille väärännetyille tuotteille. Ja vielä lopuksi toteaisin, että yksi valiokunnan tavoitteista oli väärennettyjen lääkkeiden osalta parantaa potilaiden oikeuksia ja ottaa esille tässä eurooppalainen teollisuussektori tämän asian osalta. Tämä on todellakin saavutettu tässä ja mielestäni tämä todellakin tämän tekstin kautta nyt hyvin hoidettiin. Toivottavasti valiokunta loppuäänestyksessään ottaa huomioon komissio ottaa loppuäänestyksessä sitten huomioon meidän näkemyksemme tämän asian osalta. Thank you very much for that. Kiitoksia paljon tästä huomiosta. Voisin muistuttaa teitä siitä, että hyväksymme juuri tarkistuksen 37 ja nyt olemme siirtyneet tarkistukseen 36 Rova Weilerilta. Joten uskoakseni voin kysyä, kuka on Rova Weiler tarkistuksen puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 Foxilta on vedetty pois, joten tarkistukset 40 ja 41 puolesta äänet vastaan hylätty. Sitten äh, Rova Vailinen tarkistus 42 puolesta, tai koneäänestys pikemminkin. Tarkistus 42 Rova Vailerilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus Rova Bastosilta. Äänestämme Bastosin suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan hyväksytty. Joten 43 raukea. Tarkistus 44 rouva Bastosilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 rouva Bastosilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6 raukeaa. Sitten tarkistukset 45 ja 46 Puheenjohtaja korjaa. Siirrymme tarkistukseen 47. 45 raukesi. Tarkistetaan vielä puheenjohtaja toteaa. 45-46 tarkistukset täytyykin äänestää, korjaa puheenjohtaja. 45-46 puolesta 45 ja 46 vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Ei tullut oikein selväksi. Ah, no, no, no, Olen pahoillani, mutta otetaanpa uudestaan, koska minä sain tässä hieman hämmentävää tietoa. Minun saamieni tietojen mukaan meidän ei tarvitse äänestää tästä, koska tästä äänestetään vain ja ainoastaan, mikäli suullinen tarkistus hylätään jonka Rova Bastos teki, ja koska suullinen tarkistus hyväksyttiin, meidän ei tarvitse tästä äänestää, eikö totta? Voitteko vahvistaa tämän? Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tarkistus 47. Haluaisin tämän osalta esittää suullisen tarkistuksen toiseen osaan, jossa sanotaan, että passa ser should take. Shall beista pitäisi tehdä should take into consideration. Siis, puhuja korjaa, and be linked to the price of the medicinal product concerned. Tässä sanotaan, että should take into consideration the medicinal product concerned. The price of the medicinal yes. Siis lääkkeen hinta, eikö niin? Uh, Kyllä vain. Into, should take into consideration the price of the medicinal product concerned. Okay. Okay. Selvä. Minä esitin teille kysymyksen liittyy tarkistukseen 40 ja 45 ja 46, mutta mikäli varjoesitys sopii, niin näistä ei äänestetä. tämä ohitetaan tämä äänestys, siirrytään tarkistukseen 47. Te vähän hieman kiirehditte asioiden edelle. 47 tarkistuksessa on kohta kohdelta äänestys, joten voimme ottaa ensin äänestyksen ensimmäisestä osasta ja sitten hoidetaan tämä toinen osa. Ensimmäinen osa, tarkistus 47 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten toinen osa. Rova Bastos ehdottaa tähän suurista tarkistusta niin, että että, mikäli ymmärsin oikein, niin tässä lukee, että ottaa huomioon lääke, lääkkeen, kyseessä olevien lääkkeiden hinnan. Bavanovalle tämä sopii. Joten estän tätä näin muutettuna puolesta vastaan. Suullinen tarkistus on näin ole hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän Rova Bastosilta, eikö totta? Kyllä vain puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 herra Foxilta puolesta vastaan. Niin näin olen myöskin hyväksytty. 49 tarkistus Rova Weilerilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 50 Weilerilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 8 Bastosilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän vastasilta puolesta vastaan hyväksytty. 51 Parvainovalta puolesta vastaan hyväksytty. 52 Vailerilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 vastusilta puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Artikla 2, tarkistus 53 Foxilta Äänestys alkaa. Koneäänestys nimittäin. 53 tarkistus Foxilta. Äänestys päättyy. 23 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 54 Foxilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 9 vastaan. Tarkistus 55 Foxilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 56. Miten, mikäs tämän tilanne nyt onkaan? Right. Amendment 56 falls. 56 raukea, koska hyväksymme tarkistuksen 32. Joten sitten meidän johdantoosan kappaleeseen ensin tarkistus 11 Mandersilta. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 1 Baastosilta on vedetty pois. Tarkistus 13 Ruva Baastosilta sitten edelleenkin johdantoosan kappaleisiin. Äänestys alkaa, koneäänestys. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. 22 puolesta 11 vastaan hyväksytty siis. 12 raukeaa Arjaselta. Tarkistus 2 vertty pois, joten menee tarkistukseen 14 puolesta. Vastaan hyväksytty 15 Rova Bastosilta puolesta. Vastaan hyväksytty 16 Rova Vailerilta puolesta. Vastaan hyväksytty Tarkistus 17 Rova Bastosilta puolesta vastaan hyväksytty. 19 on vedetty pois, joten tarkistus 18 Baasto siltä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 Baasto siltä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 20 ja 21 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 22 Pitääkö siitä äänestää? 48 hyväksyttiin, joten äänestämme tarkistuksesta 22 Foxilta puolesta vastaan hylätty. 23 ja 24 on vedetty pois. 25 myös, joten tarkistus 26 seuraavana puolesta vastaan hyväksytty. Ja lopuksi tarkistus 27 Parvanovalta puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen avaamme koneäänestyksen koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta kaksi tyhjää ääntä, joten Onnittelut Rova Bastosille. Toivotamme teille ja varjoesittelijöille kaikkea äh, onnea puolustaessanne meidän näkemyksemme valiokunnassa. Pidämme pienen tauon kello 11. Jatkamme Ryylen mietinnöstä sitten.

Sorry, I was just checking to see if uh, Mr. Wiedner from the Commission... Onko komission edustaja Wiedner paikalla? Tulossa. Aha, hän on tulossa. Odotammeko me häntä? Onko hän tulossa? Odotammeko me? Well, I think, um, I think probably we could use the extra time. No niin, meidän täytyy käyttää Tämä aika nyt hyvin, koska meillä on hyvin laaja ja kattava mietintö edustaja Ryylältä. Voimme varmaankin aloittaa. Ovatko kaikki varjoesittelijät paikalla? Minusta tuntuu, että täällä on pieni varjoesittelijöiden pula. Herra Engel on paikalla. Ehkäpä meidän pitää nyt odottaa kuitenkin niin, että varjoesittelijät tulee. Kreutzmann on paikalla, minä olen paikalla – Salvini ei ole paikalla. Ehkäpä me nyt, jos te... Tuleeko herra Engel paikalle ylipäätään? Koska minusta tuntuu, että te tarvitsette varjoesittelijöitä myös. Okay, ladies and gentlemen, I think... Selvä, hyvät naiset ja herrat. Nyt äh, varjoesittelijät taitavat olla paikalla ja komissiokin on edustettuna. Ja, ja herra Wienerkin tulee, mutta meillä on joku paikalla komissiosta. Hyvä.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 Ei tässä varmaankaan nyt tämä pieni myöhästyminen mikään ongelma ole. Haluan kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja tästä luottamuksesta, joka minulle on annettu tämän mietinnön muodossa ja toivon mukaan en ole pettänyt luottamustanne. Haluan kiittää myös sihteeristöä tästä lisäpelivarasta, jonka olen saanut kiittäisin todellakin siitä, että sihteeristö antoi minulle hieman enemmän tilaa. Pyydän kuitenkin hieman ymmärtämystä. Tämä mietintö on hyvin kattava ja hankala. Minä olen itse tehnyt siihen myös tarkistuksia ja tulemme lähettämään, antamaan kaikille mahdollisuuden esittää tarkistuksia. Minä olen tehnyt tähän uudenlaisen rakenteen, olen ottanut tänne tähän tekstin rakenteeseen muutoksia. Täällä on eri alaotsikoita ja niin edelleen. Ja sitä kautta mielestäni tämä teksti on ymmärrettävämpi ja se on myös poliittisempi. Ja tulemme lähettämään tämän mahdollisimman nopeasti kaikille, mutta halusin ensin kuulla varjoesittelijöiltä, sopiiko tämä. Mutta minun mielestäni tätä kautta tämä teksti on paljon ymmärrettävämpi kyllä tämä nyt on kuitenkin ongelma. Tämä on hankala, monimutkainen teksti, eikä meillä ole ollut aikaa laajasti tätä arvioida. Mutta olen eh, käsitellyt eh, tätä hyvin äh, selkeästi julkisten hankintojen kannalta ja teollisuuden kannalta ja arvioinut myös teidän kanssa, mitä ovat ongelmia. Kaikki ne ongelmat, joita minulle on esitetty, en ole kaikkia niitä voinut ottaa tähän mukaan, koska osa niistä on ollut hyvin äh, yksityiskohtaisia. Esimerkiksi äh, sosiaalinen asuntorakentaminen on yksi asia, jota kannattaisi ehkäpä käsitellä vielä enemmän. Kaupunkisuunnittelu on asia, jota voitaisiin käsitellä enemmän. Kaupunkisuunnittelussa näkee kuitenkin hyvin selkeästi, että mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin lainsäädäntö on tässä tiukentunut, joka on johtanut siihen, että kaupungit ovat menettäneet pelivaraa aika lailla. Euroopan lainsäädännön, lainsäätäjän ja kansallisen lainsäätäjän yhteistyön äh, on johtanut siihen, että julkiset hankinnat, äh, niitä tulkitaan nyt sellaisella tavalla, mitä ei ajateltu voivan tehtävän. Ajatelkaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelua, niin äh, alun perin oli ajateltu sillä tavalla, että, että Äh, esimerkiksi tonttien myynti ei liittyisi tähän. Tänä päivänä, kun kaupunki haluaa myydä esimerkiksi tontin, se haluaa äh, myydä tämän tontin vaikkapa äh, tietokoneyrityksille niin, että tietokoneyritykset voivat siinä toimia, niin silloin tämä tontti tavallaan se kasvaa arvoaan. Ja silloin esimerkiksi Saksan lainsäädännön mukaan tämä kuuluu julkisten hankintojen pariin sen, sen jälkeen. Ja sen vuoksi Saksassa nyt korkeimmassa tuomioistuimessa mietitään tätä, että millä tavalla tämä tulkinnan laajentuminen nyt vaikuttaa. Tar- tarkoitus ei ollut se, että julkisille hankinnoille, julkiset hankinnat, että niistä tulee vielä vähemmän joustavia. Toivomme, että komissio omassa arvioinnissaan tekisi hyvin laajan arvion ja että komissio ottaa myös tämän meidän arviomme tekstimme mukaan. Ja niin, että käydään lävitse kaikki nämä eri osa-alueet, myös ne alueet, jotka meillä jäävät nyt tässä hieman liian vähälle huomiolle, esimerkiksi niitä asioita, mitä Inta on käsitellyt esimerkiksi rakennusteollisuudessa, missä on kilpailua, Euroopan rakennusteollisuuden ja Euroopan ulkopuolisen rakennusteollisuuden välillä ja nämä ulkopuoliset sitten esimerkiksi kilpailevat julkisen tuen avulla. No, mutta tämä ei kuulu taas minulle, tämä kuuluu Intalle. Toivon, että tällaiset asiat voidaan ottaa mukaan myöhemmässä arvioinnissa ja että ne huomioidaan. Tämän mietinnön tärkein asia minulle on se, että saadaan aikaan oikeusvarmuutta ja että julkiset äh, hankinnat äh, eivät lähtisi siihen, että aina valittaisiin halvin tarjous, vaan että lähdettäisiin myös äh, laatu, laadun pohjalla tekemään valintoja. Minä ymmärräsin, että taloudellisessa, tässä taloudellisessa tilanteessa on hyvin usein lähdetty siihen, että otetaan halvin tarjous eikä huomioida muita tärkeitä, esimerkiksi ekologisesti parhaita tarjouksia. Sen vuoksi me tarvitsemme enemmän oikeus varmuutta ja toivon, että komissio tarjoaisi enemmän apua ja tukea ja toivon, että komission sisällä myös olisi parempaa koordinointia ja selkeää johtoa nimenomaan pääosasto, ää, äh, äh, markkina, sisämarkkina pääosasto ja toivon mukaisesti tässä voitaisiin löytää tällainen yhteinen tie niin, että äh, molemmat osapuolet tietäisivät aina heti, mikä oikeustilanne on Euroopan tasolla, eikä tarvitse tuntikausia tutkailla lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi ehdottaisin myös, että ähm, perustettaisiin tällainen tietopankki. Sitten vielä yksi asia, joka usein äh, johtaa äh, ongelmiin, se on tämä äh, kriteerit, taloudelliset kriteerit. Minä tiedän että joissain jäsenvaltioissa keskustellaan hyvinkin ristiriitaisesti näistä. Täytyy ymmärtää, että eurooppalainen direktiivi antaa mahdollisuuden tällä hetkellä hyväksyä se kaikkein halvin tarjous tai laadullisesti paras tarjous. Ja silloin tarvitaan kriteereitä, esimerkiksi ympäristönäkökulmat huomioivia kriteereitä. Ja tässä me tarvitsemme komission apua. Esimerkiksi Saksassa tällä hetkellä keskustellaan Saksassa keskustellaan tällä hetkellä siitä, millä tavalla julkiset hankinnat on säädelty kansallisesti verrattuna eurooppalaisesti. Ja jos tässä nyt on epäselvyyksiä, niin olen valmis selventämään näitä vielä. Ja sitten vielä lopuksi pyytäisin että teitä huomioimaan, että täällä on ollut pieniä ongelmia käännösten kanssa. Jos te törmäätte käännössä ongelmiin, niin Kertokaa se minulle. Tämä johtuu nyt siitä, että käännösosasto toimii uudella tavalla, kun on kysymys lausunnasta ja oma aloite mietinnöistä. Niitä ei enää tarkisteta, vaan ne lähetetään suoraan. Joten jos te törmäätte käännösongelmiin, niin kertokaa. Minä olen jo korjannut tämän englanninkielisen version, koska siinäkin oli käännösvirheitä. Ja pyrin tässä työskentelemään tämän englanninkielisen pohjalta. Ja haluaisinkin kuulla, minkälaisia tarkistuksia te haluatte esittää ja tuetteko te tätä. Ai niin, vielä yksi asia, anteeksi, mitä en saa unohtaa, nimenomaan nämä uusi lainsäädäntö. Te tiedätte kaikki, että komissio on antanut tehtäväksi tehdä tutkimuksia näistä palvelusopimuksista. Ja me olemme parlamentissa tätä tukeneet komissio tulee tekemään tästä myös vaikutusten arviointitutkimuksen. Minun mielestäni tällä hetkellä ei olisi oikein lähteä tekemään uutta lainsäädäntöä ja lainsäädäntöä, joka ei koske kokonaisaluetta, vain yhtä pientä osa-aluetta. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi odottaa tätä arviointia ja että täytyy todellakin tutkia, mikä on tilanne ja katsoa, millä tavalla nämä, tämä direktiivi tulee vaikuttamaan kaikissa jäsenvaltioissa, koska Tämä johtaisi siihen, että me saamme uusia lainsäädäntöehdotuksia komissiolta vasta kahden kolmen vuoden kuluttua, mutta minusta se olisi ihan hyvä, koska ensin täytyy konsolidoida tämä paketti. Ja kaikki ne, joiden kanssa olen keskustellut, tai jäsenvaltiot, joiden kanssa olen kyennyt keskustelemaan, kaikki kunnat, yrittäjät, ovat myös pyytäneet minua selventämään sitä, että me emme tällä hetkellä tarvitse mitään uutta lainsäädäntöä. Sitä ei tulisi nyt luoda sen vuoksi, että tämä nykyinenkin lainsäädäntökehys on tavallaan konsolidoitava. Se, että jäsenvaltioissa palvelusopimuksia käsitellään eri tavalla, niitä hoidetaan eri tavalla, ei se nyt ole mikään syy eurooppalaiselle lainsäädännölle, ei se ole oikea riittävä perustelu. Vasta sitten, kun se johtaa markkinoiden vääristymään, ja siitä en ole nähnyt mitään todisteita. Joten sen vuoksi vetoaisin, että tällä hetkellä ei tulisi mitään lisälainsäädäntöä, sen vuoksi, että se äh, sirpaloittaisi tätä äh, asiaa yhä enemmän, eikä se äh, tule helpottamaan julkisia hankintoja tippaakaan ja täytyy vielä huomioida tämä nykyinen taloudellinen kriisi. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon Rouva Ryyle erittäin tyhjentävästä raportista ja mietinnöstä. Tiedän, että olet keskustelleet, että olette keskustellut varjoesittelyn kannalta minun kanssani. Puheenjohtajan ja sihteeristön avulla voi saada lisää sivuja. Ei voi kuitenkaan kaikille myöntää tätä lupaa lisäsivujen laatimiseen, mutta tässä oli hyvin paljon asioita, jotka piti kattaa, että tämä oli aivan sovellista tämä lisäsivujen myöntäminen. Tästä voidaan puhua myöhemmin. Hienoa, että komission puolellakin on sisämarkkinapääosastolta hyvin vahva tiimi paikalla. Tervetuloa teillekin. Niin ikään haluaisin toittaa tervetulleeksi alueiden komitean edustaja herra Farherin, joka on kuun seurannut tilanteen kehittämistä erittäin tarkalleen. Lisäksi tervetuloa uudelle valikuntamme jäsenelle, herra Rovella Griffa, on saanut äh, arvoisan herra Barnierin paikan. Toivottavasti pystytte tässä nyt täyttämään Barnierin kengättä arvostetut sellaiset. Nyt sitten varjoesittelijöiden puheenvuorot. Ränsle ja Rova Gebhard niin ikään haluat puhua. Engel, Vanja Kreutzmann. Myself on the list. Minä itsekin varjoesittelijänä. Pantafilides and then Mrs. Hanslick and Mrs. Gephardt. So Miten tässä järjestyksessä edetään? Mikäli joku muu haluaa puheenvuoron, herra Schwab näköjään. Haluatko joku vielä puhua? Rova Thun. Ja tietysti Rova myöskin. Uskoakseni meillä nyt on aikaa käydä hyödystä keskustelua, mutta kuitenkin pidän silmällä ajan kulumista, koska haluan tarjota myöskin komission edustajille mahdollisuuden kommentoida. Herra, ensin herra Engel. Kiitos puheenjohtaja. Voiden aloittaa painottamalla sitä, mitä tekin puheenjohtaja painotitte tämän rakenteen ja laadukkuuden suhteen. Rouva Ryllen mietintö on aivan erilainen. Haluan kiittää esittelijää ja myöskin hänen valmiuttaan käydä näkemysten vaihtoa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Tämä työ on ollut erittäin tehokasta. Pidän erittäin hyvänä esittelijän omaksumaa lähestymistapaa, kun hän on lähinnä painottanut tarvetta varmistaa oikeusvarmuus. Tietystikään tällä alalla ei voida saada täysin tyhjentävää lainsäädäntöä aikaan sellaista, etteikö oikeuslaitoksiin voitaisi vedota esittää valituksia. Porsareikiä aina jää. Kyse on erittäin suurista kokonaisuuksista, joita pyritään nyt hallitsemaan, joten väijämät oikeusjuttuina tulee. Lisäksi Esittelijä on selkeästi todennut, miten tarpeellista on parantaa olemassa olevaa oikeusvarmuutta sekä muodollisesti että myöskin siten, että helpotetaan kummakin osapuolen tilannetta. Kumpi osapuoli tietää paremmin, missä mennään sekä tarjouskilpailun esittäjä että siihen osallistuja. Direktiivi täytyy laatia niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät säännöt silloin, kun sopimuksia tehdään. Ja ne, jotka osallistuvat niihin, näiden täytyy aivan erityisesti ymmärtää säännöt. Tätä on erittäin vaikea säädellä lainsäädännön avulla, varsinkin kun talouden tilanne on erittäin hankala. Ja tärkeimpänä kriteerinä useinkin on juuri tämä hintapuoli, mutta mutta ympäristökriteerit ja yhteiskunnalliset kriteeritkin pitäisi ottaa huomioon. Ja tietystikin usein käy niin, että kuitenkin otetaan kaikkein halvin tarjous. Tämä on perinteinen tapa, mutta silloin yleensä myöskin jossakin määrin otetaan kaikkein yksinkertaisin pelkistettyin tarjous. Ja pikemminkin pitäisi tukea sitä, että otettaisiin muutakin kuin taloudelliset kriteerit huomioon. Tähän pitäisi kannustaa. Innovaatio. Kysymys on tietystikin erittäin tärkeä puheenjohtajamme ja erityisestikin PK-yritysten asema. Kumpikin mainitaan tässä mietinnössä, mutta tietystikin tämä on symbolinen tämä maininta tällaisen suuren mietin yhteydessä. Kun pk-yrityksiä tarkastellaan, niin parlamentti on usein ollut pk erittäin voimakas tukija, niin tässäkin tapauksessa Rova Rylän tekstissä. Mitä tulee sitten myönnytyksiin? Olen niin ikään samaa mieltä, että ei ole soveliasta, että nyt uudelleen ryhdyttäisiin lainsäädäntöä edeltävään valtavan suureen asioiden setvimiseen – niin kauan kun ei ole mitään suuria vääristymiä, jotka ovat täysin ilmiselviä sisämarkkinoiden toiminnassa, niin kauan ei pitäisi puuttua asioihin. Pikemminkin pitäisi jättää asiat sellaiseksi, sellaiseksi kuin ne ovat. Tämä ei kuitenkaan estä meitä pohtimasta asioita. Mikäli vaikuttaa siltä, että komissiolla on taipumusta ryhtyä toimien ja ryhtyä tekemään ehdotuksia jotka ovat lainsäädäntöä edeltävää työtä luonteeltaan, niin silloin voitaisiin selkeämmin pohtia niitä asioita, joita voidaan säädellä ja mitä kannattaa säädellä. Me järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa professori Rodriguez vetosi lainsäädännön puolesta. Hän esitettiin kysymyksiä, mutta hän ei oikeastaan pystynyt niihin vastaamaan – On täysin päivän selvää, että me halusimme tietää häneltä tiettyjä asioita. Mikäli säädellään, mikäli ryhdytään lainsäädännön antamiseen, niin täytyy aina tietää miksi ja miten. Mutta hänellä ei ollut selvä, selkeä vastausta tähän kysymykseemme. Eikä oikeastaan halunnut vastata, siitä vaikutti. Joten puheenjohtaja, omasta jäsenvaltiostani niin on kuullut erittäin hyödyllisen ehdotuksen Vaikuttaa siltä, että suuri toimija kentällä ei ole kovinkaan innostunut ajatuksesta, että lainsäädäntö annettaisiin lisää. Lainsäädäntöä tulee vain lainsäädännön päälle. Irva Ryylen mietintöluonnoksestakin heijastuu tämä näkemys, että että kun on direktiiviä, sitten on selityksiä ja tulkintoja, niin sitten tässä helposti mennään ylisääntelyn puolelle. Ähm, Kiitoksia, herra Engel, sitten herra Vernio. Rova Vernio. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin lämpimästi kiittää Heidi Ryyliä hänen eromaisesta työstään, niin ikään myöskin hänen yhteistyöhalukkuudestaan. Tämä heistä myöskin hänen mietintöönsä, koska hän laajalti otti kaikkien varjoesittelijöiden näkemykset huomioon kokouksestamme. Hän erittäin ystävällisesti halusi ottaa kaikkien näkemykset huomioon. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että oikeusvarmuuden puute on suuri ja vakava ongelma tämän sen suhteen. Viime vuosina kyseli pelkästään siitä, että että hankintaviranomaisilla on ollut ongelmia, mutta vaan myöskin pk-yrityksillä on ollut ongelmia oikeusvarmuuden puuttumisen vuoksi. Meillä on ollut kokonainen joukko erinäisiä aloitteita, jotka ovat olleet soft lawn tyyppisiä. Jotkut ne ovat menneet täysin päinvastaisiin suuntiin, aiheuttaneet enemmän hämmennystä kuin selkeyttä ja johtaneet siihen, että oikeussuhteista viedään Euroopan yhteisön tuomioistuimeen. Jotkut tuomioistuimen päätökset ovat erinomaisia esimerkiksi myönnytykset, jotka liittyvät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, koska riittävästi joustavuutta täytyy varmistaa tähän suhteeseen. Ja komission täytyy tietystikin myöskin ottaa huomioon tämä joustavuuden tarve. Vaikka ei ryhtäisikään lisälainsäädännön antamiseen, niin kuitenkin pitäisi täsmentää lainsäädäntöä ja tarkastaa vielä määritelmiä silloin, kun on kyse niistä säännöistä jotka liittyvät tarjouskilpailuihin ja siihen, niin mitkä tarvitset hyväksytään. Ja välttämättä ei pitäisi jättää tuomioistuin tehtäväksi hoitaa tätä lainsäädäntöä loppuun sen epäserveyden vuoksi. Kaupunkisuunnittelu ja sosiaaliset kysymykset ja ympäristökysymykset pitäisi ottaa tässä huomioon. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että uuden lainsäädännön sijaan pitäisi selventää asioita niin, ettei tule uusia oikeusjuttuja vanhojen perään. Sosiaalilauseke, oike, oikeustyöhön, nuorten työllistyminen ja myöskin vammaisten työllistyminen, nämä voisivat olla kriteereitä niin ikään ympäristönäkökohdalta. Minua hieman huolestuttaa tämä suuntaus, jota jo on ollut nähtävillä viime viikkojen aikana. Mikäli nyt ei oteta huomioon taikka mahdollisuutta ottaa tällaisia kriteereitä mukaan. Silloin ympäristömalli, sosiaalimallimme ja ympäristöpolitiikkaamme, jota olemme aina viime vaalikaupankin yhteydessä peräänkuuluttaneet, saattavat tästä vesittyä. Lisäksi pitäisi antaa luoda enemmän luottamusta, joka kohdistuu Eurooppa-hankkeeseen. Tämä ei tarkoita sitä välttämättä, että aina halvin tarjous pitäisi hyväksyä, vaan pikemminkin parassa paras tarjous laadullisesti näiden kriteereiden valossa. Tämä on se viesti, jonka parlamentti haluaa viedä eteenpäin tämän asian yhteydessä. Ja tämä heijastuu myöskin rouva Ryylen mietinnöstä. Ja parlamentin täytyy tätä viestiä viedä eteenpäin. Viimeinen huomio. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa näiden tarkistusten käännösongelmien suhteen. Käännösongelmat voivat olla äärimmäisen ärsyttäviä ja hankalia ja ikäviä. Okay. Well, I will ask the... No, pyydän siinä tapauksessa, että sihteeristö puuttuu tähän käännösongelma kysymykseen vielä. Ehkä sihteeristö voidaan osoittaa, mitä esimerkkejä näistä ongelmista on. Herra Kreuzmann. Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Ryyliä, joka on tehnyt erinomaista työtä. Ja ennen kaikkea kiitän häntä tästä yhteistyötarjouksesta. Tänä aamuna puhuttiin huolehdittiin taloudellisesti mielenkiintoisimmasta tarjouksesta. Ja Saksassa esimerkiksi puhutaan aina kaikkein halli, halvimmasta tarjouksesta, että pitää aina ottaa se halvin tarjous. Mutta sen lisäksi meidän täytyy katsoa ja huolehtia, että myös yksityiset yritykset saavat reilun mahdollisuuden osallistua julkisiin hankintoihin. Esimerkiksi Esimerkiksi Saksassa liittovaltiot ovat vastuussa esimerkiksi julkisesta liikenteestä ja sen, ja, ja, ja he joutuvat tekemään nämä julkiset hankinta- ja tarjouskilpailut, mutta sitten esimerkiksi yksityisetkin ovat tehneet tarjouskilpailussa tarjouksia, jotka ovat ihan kilpailukykyisiä. Mutta äh, esimerkiksi äh, Saksan rautatiet äh, valitsivat näitä halvimpia tarjouksia, joka johti siihen, että liikenteen, liikenne tavallaan halpeni ja sitä kautta tuli myös enemmän matkailijoita, joten sen vuoksi myös yksityisten täytyy voida osallistua näihin tarjouskilpailuihin ja niille täytyy tarjota mahdollisuus reiluun kilpailuun. Ja sen lisäksi nämä ekologiset ja sosiaaliset kriteerit on huomioitava. Ne on aina otettava näissä julkisissa hankinnoissa huomioon niin, että ei mene mitään pieleen. Kaikkien täytyy myös tietää, koska näitä tarjouskilpailuita on esimerkiksi Saksassa voidaan esimerkiksi tehdä tiettyjä julkisia hankintoja vaikkapa jonkinnäköisistä tällaisista suojatyöpaikoista tai muista. Eli tällä tavalla kannetaan tätä omaa vastuuta, koska muuten näillä ei olisi mitään mahdollisuuksia. Eli tällä tavalla täytyisi myös huomioida näitä sosiaalisia vastuita. Ja tarjouskilpailussa täytyisi olla mahdollisuus valita niitä. Ja sen vuoksi komission pitäisi saada aikaiseksi jonkinnäköisiä suuntaviivoja että koko tämä lainsäädäntö ja kaikki nämä muutokset tavallaan esiteltäisiin helpommin kunnille. Sen vuoksi olisi hyvä, että komissio tekisi tällaisia, julkaisisi tällaisia suuntaviivoja, ja silloin kunnalla olisi mahdollisuus tavallaan orientoituja niiden mukaan. Niinhän täytyy olla joustavia tässä minun osuuteni ja haluaisin vielä kiittää edustaja Ryyleä. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen ja toivon mukaan me kykenemme sitten löytämään niille täällä enemmistön. Uh, thank you, Mr. Um... Kiitoksia, herra Kreutzmann. Annan ehkä nyt itselleni mahdollisuuden olla tässä julkisuuden valokeilassa varjoesittelijän roolissa. Minä onnittelin jo Rova Ryyliä hänen erinomaisen lähestymistapansa johdosta – Ehkä voisin näin aluksi esittää jotakin yleisiä huomioita, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Uh, reflect uh, in, in perhaps an opening piece to her report. Uh, I find... Mielestäni kun vierailen julkisviranomaisten luona, niin usein koko Euroopan julkishallintojärjestelmää pidetään jollakin tavalla häiritsevänä ja raskaana ja byrokraattisena, eikä sitä edes katsota mitenkään hyödyllisenä jokapäiväisen työn kannalta. Minusta tämä kyllä vaikuttaa todella vakavalta ongelmalta. Siltä se näyttää. Meidän pitäisi eritoten tässä sanoa komissiolle, että tämä on asia, jonka suhteen täytyy toimia. Ja voidaan ottaa tämä myös Rova Reddingin kanssa esille. Hän oli täällä eilen viestien roolissa. Mutta itse asiassa niin kuin on meille jo kerrottu ja kuinka EU 2020 strategiastakin näkyy, niin on varsin selvää, että julkishankintojen strateginen käyttö on kriittinen väline, jotta voidaan saavuttaa sosiaalista ympäri, ympäristöllisiä ja taloudellisia uudistuksia ja kannustaa innovaation ja rohkaista pieniä yrityksiä. Tosiasia on yhä se, että me emme itse asiassa puhu julkisviranomaisille siitä, millä tavalla näitä hankintoja voidaan käyttää näin pragmaattisella ja järkevällä tavalla tavalla. Ja mielestäni myös monet byrokraattisista esteistä, ne ovat liioiteltuja. Kenties sen vuoksi, että meistä tuntuu, että tästä on nyt tullut liian monimutkaista. Vaikuttaa siltä, että julkisviranomaiset ovat sitä mieltä, että aina täytyy kuulla ensin juristeja, koska he eivät ole oikein varmoja näistä puitteista. Ja tämä tulee aivan selvästi esille myös tässä mietinnössä. Ja jos näin on, niin tämä on hyvin vakava ongelma. Ja ottaen huomioon sen, että monista sopimuksistakin on tullut paljon monimutkaisempia, niin jotkut niistä menettelyistä, joita on pyydetty, nekin täytyy nähdä sen valossa, että saavutettaisiin parempi lopputulos sen sijaan, että ne olisivat vain tällainen ärsyttävä menettely. Koska koko tämä juttu, että on asianmukainen kilpailukykyisen vuoropuhelun dialogi, niin tämä tässä silloin asiakas ja mahdollinen myyjä my, he viettävät enemmän aikaa yhdessä, keskustelevat niin, että te, tiedetään mitä tällä itse kaupalla yritetään saavuttaa. Ja näin voidaan saada enemmän arvoa rahallekin sitten, mutta osa tästä nyt kyllä häviää näiden oikeudellisten kiemuroiden viidakkoon. Ja meidän valiokuntamme täytyisi tässä nyt toimia, koska mehän olemme mestareita paremman äh, julkis... Äh, hankintojen saavuttamisen osalta. Ja me ymmärrämme myös tämän arvon välineenä julkispolitiikalle. Tämä on asia, jossa meidän täytyy yhdessä toimia. Ja tämän pitäisi, tämä pitäisi suunnata niin paljon yhtä lailla jäsenvaltioiden viranomaisten kuin komissionkin suuntaan, niin että saadaan tässä optimi tapa hoitaa julkishankinnat. Toiseksikin kollegat eivät ole vielä tähän puuttuneet, mutta mielestäni tähän pitäisi nyt kiinnittää paljon huomiota, eli PK-yritysten mukanaolo menettelyssä Käytännössä PK-yritykset, niiden pitäisi nähdä julkishankinnat valtaisena mahdollisuutena, koska ne antavat pk-yrityksille pääsyn internetin kautta valtaisaan tietokantaan, jossa on jo ö, tällaisia puolihyväksyttyjä sopimuksia. Ja pk-yritysten mukaan tulo julkishankintoihin. Sen pitäisi olla aivan upea mahdollisuus, mutta minusta monetkaan pk-yritykset eivät ajattele tällä tavalla, koska jotta ne edes pääsisivät alkumetreille mukaan, niin monissa jäsenvaltioissa niiden täytyy käydä läpi valtaisat byrokraattiset menetelmät ennen kuin ne pääsevät edes tarjousluetteloihin mukaan. Ja joissakin jäsenvaltioissa nämä ovat todellakin aivan liian raskaita menettelyjä paitsi jos niissä on jotain tällaisia aliurakointiaspekteja, joihin pk-yritykset saattavat päästä mukaan. Ja mielestäni tämä on sellainen ongelma, johon meidän pitäisi nyt keskittyä. Tiedän, että on joitakin kollegoja, jotka ovat ohjeistaneet, että pk-yrityksille pitäisi antaa jonkinlainen minimitason kynnys tässä, mutta minun mielestäni tässä nyt ongelmana on se, että minkä takia pk-yritykset eivät yleensäkään ole mukana ja mitä esteitä niiden tielle asetetaan. Koska Tarjouskilpailut voivat olla todella rikas mahdollisen työn lähde pk-yrityksille, mutta liian monet pk-yritykset epäilemättä nyt välttelevät näitä julkisia hankintoja. Sitten vielä oma innokkuuteni innovatiivisiin julkishankintoihin. <laughs> Siihen aikaisemmin jo täällä viitattiinkin. Rova Ryyle sanoi alussa, että että hänen mielestään tämä aikaisemmassa mietinnössäni vuodelta 2008 on asianmukaisesti kato, katettu ja olen imareltu siitä, että hän on tätä mieltä. Minun mielestäni tämä mietintö kenties nyt hyötyisi siitä, että avain suosituksista tuotettaisiin tällainen hyvä tiivistelmä. Tiedän, että komissio on useiden suositusten osalta tehnytkin jo jotain, mutta haluaisin erityisesti kiinnistää huomiota erään seikkaan, jota valiokunta vahvasti tuki. Eli ne rakenteet, joita tarvitaan julkishankintoja tekeviä tahoja toimimaan paljon innovatiivisemmalla tavalla julkishankintojen osalta. Näitä itse asiassa pääosastolla käsitellään, joka käsittelee siis innovatiivista yhteiskuntaa ja mielestäni meidän pitäisi varmistaa se, että tässä todellakin yksityiskohdat ovat komission jäsenten tiedossa ja näyttää siltä, että yrityspääosasto on myös tässä nyt vahvasti mukana. Mutta mielestäni tässä nyt asia täytyisi aktiivisemmin viedä eteenpäin. Ja tässä on hieman käytöstavoissa ja asenteissa muutoksia. Ja täytyisi rohkaista julkishankintojen tekijöitä kiinnittämään enemmän huomiota tähän, koska loppujen lopuksi tämä hyödyttää molempia osapuolia. Hankijat saavat parempia, innovatiivisempia ratkaisuja ja samalla kannustetaan sitten innovatiivisia yrityksiä, joita me todella haluamme rohkaista. Joten minä voisin kenties näiden linjojen mukaisesti tehdä jotakin ehdotuksia. Ei tämän pidä olla tämän mietinnön keskiössä aivan, mutta on olisi hyvä vahvistaa sitoumusta myös siihen. Eritoten nyt ajatellen, että eh, koska tämä nyt on erityisesti mainittu innovatiivisena välineenä EU 2020 strategiassa. Olen erittäin tyytyväinen tähän ja mielestäni tätä pitäisi vahvistaa. Tässä paljon omat kommenttini ja odotan yhteistyötä Rova Ryylin kanssa asian osalta. Tässä siis oma panokseni varjoesittelijänä oman ryhmäni nimissä ja nyt sitten palaan puheenjohtajaksi ja annan puheenvuoron seuraavaksi kreikkalaiselle edustajalle, joka on oman ryhmänsä varjoesittelijä. Haluaisin kiittää edustaja Ryyleä hyvin analyyttisesta lähestymistavasta. Hän on ottanut huomioon meidän näkemyksemme tapaamisissamme. Me tulemme myöhemminkin vielä tapaamaan ja katsomaan, millä tavalla me voimme sitten yksityiskohtaisemmin hoitaa asioita. Ja sitten muutama konkreettinen asia. Tästä tästä äh, mietinnöstä näemme, että äh, julkisissa hankintasopimuksissa on paljon ongelmia. Ja meidän täytyisi äh, saada aikaan äh, oikeusvarmuutta soft loan sijaan. Ja sen vuoksi komission täytyykin nyt lähteä koordinoimaan näitä julkisia hankintasopimuksia. Ja äh, mielestäni komissiokin äh, on lähtenyt tälle linjalle. Sitten tarvitaan myös tiettyjä laadullisia indikaattoreita. Monilla oli sellainen kuva, että komission ehdotuksessa oli ihan hyviä asioita, mutta hinta ei tavallaan määritelty oikealla tavalla. Sen vuoksi meidän täytyy tässä mietinnössä nyt olla konkreettisempia. Ei tässä nyt ole kysymys ainoastaan yhteisöllisestä vastuusta, vaan meidän täytyy saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä, täytyy myös huomioida PK-yritykset. Heitä täytyy rohkaista osallistumaan tarjouskilpailuihin. Se myös helpottaa PK-yritysten selviämistä. Pienten yritysten täytyy myös saada pääsy näihin tarjouskilpailuihin ja osallistua julkisiin hankintoihin. Minusta esittelijä on lähtenyt ihan oikeasta lähtökul- kulmasta käsittelemään tätä asiaa, mutta PK-yritykset täytyy saada paremmin tähän mukaan ja, ja samoin ympäristökriteerit. Kiitos. Okay, well, I'd like to thank all the shadow... No, kiitoksia kaikille varjoesittelyt tässä yhteydessä. Kiinnostus on hyvinkin suurta, koska meillä on nyt seitsemän puhujaa jo listalla, niin haluaisin myöskin jättää komissiolle puheaikaa. Ja Rouva Ryyre niin ikään haluan lopuksi puhua, joten toivon, että kaikki puhuvat suhteellisen lyhyesti. Parisen minuuttia kullekin. En aio hirvittävän tiukka olla, mutta toivon kuitenkin, että seuraava puhe nyt näyttää esimerkkiä muille, koska aika rientää Hanslik, Gepard, Schwab, Thun, Verheeren, Turunen ja Roetova. Ja äänest, pikemminkin puheluettelo päättyykin sitten tähän. Ensin äh, edustaja Hanslik. Dziękuję panie przewodniczący. Na wstępie chciałabym... Kiitoksia. Ja pani Aivan ha- aluksi haluaisin lämpimästi onnitella rovaesittelijää, joka esi- vastasi näihin haasteisiin. sisämarkkinoiden julkishankintakysymyksistä. Tein toisessa valiokunnassa työtä mietintönne pohjalta. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, mitä sanoitte, että tässä ei ole tarpeeksi koordinointia Euroopan komission sisällä, mitä tulee julkishankintojen eri aspekteihin. Tästä lähtöskennellen minä tarkastelin julkishallintojen Eh, kansainvälisiä aspekteja. Tässä minun mielestäni meiltä puuttuu tätä tarpeellista johdonmukaisuutta ja korrelaatiota sisämarkkinoiden eh, määräysten, siis julkishankintojen osalta ja toisaalta kansainvälisten sopimusten välillä, jotka Euroopan unioni on eh, allekirjoittanut, jotka myös, joissa myös on määräyksiä julkishankinnoista. Suurin osa näistä seikoista liittyy EU- yritysten mahdollisuuksiin osallistua julkishankintakilpailuihin, eritoten pk-yritysten, jotka tänä päivänä on niin usein mainittu. Siis niiden mahdollisuus toimia kolmansien maiden, kolmansissa maissa ja päinvastoin kolmansien maiden yritysten mahdollisuus osallistua EU-tarjouskilpailuihin. Useinhan meillä on tämä ongelma, että jonka mukaisesti EU-yritykset valittavat, että kolmansien maiden yritykset suojelevat omia markkinoitaan ja EU-yritykset eivät pääse mukaan tarjouskilpailuihin. Tämä on todella häpeällistä, koska yleensä kolmansien maiden yrityksillä on paljon helpompi pääsy ja mahdollisuus osallistua julkishankintoihimme, joten mielestäni meidän pitäisi todella enemmän keskittyä tähän seikkaan. Niin pitäisi myös Euroopan komission keskittyä tähän. Tämä on välttämätöntä, jos halutaan eurooppalaisten yritysten asianmukaista toimintaa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Käsittääkseni te olette intavaliokunnan lausunnon laatia. Ymmärsinkö oikein? Hyvä. Sitten Rova Gebhardt. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin Rova Ryylelle aivan erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Tämä on erittäin kattava, tyhjentävä mietintö. Haluaisin pureutua vielä kolmeen asiaan, jotka esittelijäkin otti huomioon. Haluaisin vahvistaa vielä hieman näitä kohtia. Ensinnäkin Lissabonin sopimus tuo mukanaan uutta primäärioikeutta Tämä liittyy myöskin kunnallishallintoon merkittävällä tavalla. Silloin kun on kyse tarjouskilpailuista, hankintamenettelystä, tämä täytyy ottaa huomioon. Komissio on viitannut myöskin kaupunkisuunnitteluun ja todennut, että tämä on tärkeä aspekti. Kunnat tietystikin haluavat itse päättää kaupunkisuunnittelusta. Kunnilla on myöskin mielikuva niin, siitä, miten yhteistyö näiden asioiden sujuu kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on tärkeää nyt selkeyttää asioita ja varmistaa, että riittävä joustavuus säilyy. Kyse on ihmisten elintilasta, ei pelkästään taloudellisesta toiminnasta. Sen vuoksi meillä täytyy olla selkeä näkemys tästä. Kolmas kommenttini, jonka halusin ottaa esiin, liittyy julkisia hankintoja koskevan direktiivin. Asia on nimittäin niin, että edellisen kerran, kun tätä direktiiviä uudistettiin, oman ryhmäni varjoesittelijänä muistan hyvin, mitä keskustelua silloin jo käytiin. Yhtäältä keskusteltiin käsitteestä, että pitäisikö valita halvin vaiko huokein tarjous ja näiden määritelmästä parlamentti selkeästi otti kantaa että valittiin halvin käsitteeksi, koska katsoimme, että kyse ei ole pelkästään, tai siis huokein tai kannattavin tarjous, koska kyse ei voi olla aina hinnasta parametriotella kannalla. Lisäksi keskusteltiin siitä, että tarjouskilpailun esittäjän tai hankintaviranomaisen täytyy voida ottaa mukaan sosiaalisia ja ympäristökriteereitä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Tietystikin, tai ihmistäystikin niin, että Euroopan komission eri pääosastolla, mutta myöskin komission ja jäsenvaltioiden välillä on erilaisia määritelmiä, erilaisia käsityksiä siitä, miten näitä kriteereitä sovelletaan ja miten laajasti niitä sovelletaan tai pitäisi soveltaa. Sen vuoksi se, mitä herra Kreutzmann totesi näistä suuntaviivoista, joita komission pitäisi laatia, on erittäin vaarallinen ajatus, erittäin vaarallinen, koska minun kokemukseni mukaan usein tämä johtaa pelkästään siihen, että hyvin tiukasti tulkitaan asioita ja parlamentti on aina todennut, että minä lopetan puheenvuoron ihan kohta puheen, että parlamentti on aina peräänkuuluttanut sitä, että Kyseessä pitäisi olla keino, jolla kunnat voivat hoitaa oman kaupunkisuunnittelunsa ja päättää omasta elämäntavastaan, eikä pidä olla liian tiukkana sääntöjen asettamisessa komission puolella. Komission tietyillä pääosastoilla on hieman taipumusta tällaiseen. Schwab. Herr Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin monilta osin samaa mieltä Hanslikin ja Engelin tavoin myös kiittää hyvästä yhteistyöstä. Minusta edustaja Ryylen mietintö No siis lopullista en ole vielä lukenut, mutta tämänhetkinen minusta se on hyvä, koska tässä näitä asioita on monta kertaa käsitelty hieman nonchalantisti nämä ovat tällaisia asioita, joita me emme ikävä kyllä pysty hoitamaan niin hyvin kuin me haluaisimme. Julkiset hankinnat ovat julkisia hankintoja, enkä minä usko, että me kykenemme kaikille yksittäisille tapauksille valmistelemaan laillista pohjaa. Ja sen vuoksi minusta meidän täytyy pyrkiä aina avoimuuteen ja seurattavuuteen. Väärinkäytöksiä on aina, ne viedään oikeuteen ja ne monta kertaa sitten saattavat äh, aiheuttaa ongelmia äh, muulle äh, työlle, koska nämä yksittäiset tapaukset otetaan aina esiin. Ja sen vuoksi olen kiitollinen, että Malcolm ja Gebhardt ja Ryylem ottivat esille myös tämän asian liittyen näihin halvimpiin tarjouksiin, jotka eivät välttämättä aina ole kuitenkaan kaikkein parhaita. Ja kuitenkin niin usein valitaan kaikkein halvin tarjous sen vuoksi, että monet kunnat ovat taloudellisesti tiukoilla ja siksi valitaan se kaikkein halvin tarjous. Mutta me emme halua, että eurooppalainen oikeus heitä siihen velvoittaa. Ja sitten tähän lupamenettelyyn, käyttöoikeussopimuksiin. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että jos tässä halutaan eteenpäin, tämä täytyy selkeyttää ja selventää erittäin hyvin. Mutta jos tässä, minusta tässä pitäisi myös määritellä eh, nämä palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset ja eh, pitäisin hyvänä, jos tätä asiaa selvennettäisiin kunnille, koska se helpottaisi kuntien tilannetta. Ja minä uskon, että me kykenemme valiokuntana tukemaan eh, tätä asiaa täysin. Indeed. Uh, Mrs. Uh, Turn is next. sorry. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Um, w takim razie ja też o koncesjach. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin. Tässä on nyt puhuttu näistä käyttöoikeussopimuksista jotta ei turhaan lisätaakkaa asetettaisi paikallishallintojen harteille byrokraattisilla menettelyillä ja jotta paikallishallinnot voisivat toimia joustavammin, me emme halua kohdella näitä käyttöoikeussopimuksia samalla tavalla kuin julkishankintoja. Mistä tässä nyt itse asiassa on kysymys? Tarkka määritelmä olisi varmastikin tervetullut. Ja toiseksikin meidän pitäisi tarkastella näitä turhia ja liiallisia byrokraattisia taakkoja, jotka liittyvät yleisesti ottaen julkisiin hallintoihin. Tätä vartenhan meillä on asetukset markkinoiden avaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että parhaat toimijat, parhaat operaattorit tässä tarjouskilpailutuksessa pärjäävät saavat nämä asiat hoidettavakseen. Jos me pääsemme turhasta byrokraatiasta pois ja halutaan ottaa käyttöoikeussopimukset mukaan, niin vastaus on siinä, että löydetään paremmat määritelmät ja avataan paremmin nämä määrit, markkinat. Jos käyttöoikeussopimukset suljetaan pois, niin ei silloin markkinoita ole täysin avattu. Mrs. Rova Farheren. Mikrofoni. Myös äh, minä haluaisin kiittää edustaja Ryyliä tästä mietinnöstä. Aluepoliittisessa äh, valiokunnassa me olemme tehneet myös äh, erittäin hyvää yhteistyötä varjoesittelijänä aluepoliittisen valiokunnan mietintöön. Paljon tässä on jo oikeastaan sanottu siitä, mitä käsiteltiin myös aluepoliittisessa valiokunnassa, nimittäin se, että me tarvitsemme enemmän avoimuutta julkisille hankinnoille ja selkeämmät äh, oikeudelliset puitteet. Haluaisin vielä kerran painottaa, että me tarvitsemme nimenomaan paikallishallinnoille yksinkertaistamista ja äh, tällaisia suuntaviivoja, koska nimenomaan pienemmillä yhteisöillä on ongelmia tarjouskilpailujen kanssa, niin että ne toimivat oikealla tavalla. Budjetin valvontavaliokunnassa me olemme myös käyneet keskustelua eurooppalaisista tukirahoista, joita ei käytetä aina oikein. Usein on kysymys siitä, että ne ovat muotoseikkoja julkisissa hankinnoissa, jotka ovat johtaneet näihin virheisiin. Ja tämä kaikki voitaisiin välttää, jos tarjouskilpailussa olisi selkeämmät säännöt. Ja ne vaatimukset, mitä täällä aikaisemmat puhujat ovat esittäneet siitä, että ei tarvita uutta lainsäädäntöä, vaan parempaa selkeyttä ja koordinaatiota myös pääosastojen kesken niin sitä kautta me saisimme enemmän ja voisimme tukea julkisia hankintoja nimenomaan alueellisella tasolla. Tämä muuttuisi yksinkertaisemmaksi. Ja myös tämä vaatimus tukisi myös PK-yrityksiä, koska hyvin usein nämä pienten kuntien tarjouskilpailut menevät näille PK-yrityksille. Uh, uh, Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin uh, panoksestanne aluepoliittisessa valiokunnassa. Rova Turunen. Er Kiitos. Ei liene hämmästyttävää, että olen todella iloinen Hede Ryylen mietinnöstä. Voin sanoa sen ihan avoimesti. Olen ihan samaa mieltä tästä avoimuuden linjasta – ja siitä, että täytyy lähteä purkamaan byrokratiaa. Se on mielestäni hyvä ja minusta tuntuu, että nimenomaan tämä byrokratia on suuri turhautumisen lähde paikallisen viranomaisten joukossa liittyen EU-hun. Joten monet ovat hämilläänkin, kun he ovat tällaisessa byrokratian viidakossa. Sitten haluaisin myös painottaa näitä sosiaalisia lausekkeita, joista äh, Ryylen mietinnössä puhutaan, ja myös tästä äh, epäselvyyksistä. Voin antaa yhden esimerkin. Tanskan kahdessa suurimmassa kaupungissa viranomaiset päättivät, että kaikissa julkisissa hankinnoissa on sosiaalinen lauseke niin, että kaikki tarjouskilpailut tehdään tietyin sosiaalisin perustein. Ja siis tietenkin tässä on myös se, että täytyy olla reilu valinta, mutta Tanskan hallitus on sitä mieltä, että tässä rikotaan EUn sääntöjä julkisista hankinnoista. Joten tässä on nyt aikamoinen konflikti sitten Tanskassa eri äh, hallinnon tasolla siitä, millä tavalla EUn sääntöjä tulkitaan. Ja kysymys onkin nyt se, että pitääkö meidän lähteä EUn tuomioistuimeen niin, että asia saadaan äh, ratkaistua. Eli tässä on tavallaan myös poliittinenkin taistelu poliittisten puolueiden kesken ja sekin luo aikamoista turhautumista. Sitten vielä sanoisin, että julkiset hankinnat näissä äh, äh, kriisin ajoissa voi olla myös äh, suuri mahdollisuus saada talous käyntiin uudelleen. Ja varsinkin silloin, jos otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristökysymykset. Minä uskon, että tällä tavalla tässä luodaan uusia mahdollisuuksia. Joten kiitokset tästä mietinnöstä. Minä uskon, että tästä tulee mahtava. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon Rouva Roitova sitten. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla upozornit... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen huomannut tässä nyt tämän ongelman. Ongelma liittyy paikallisiin tai monikansallisiin kartelleihin. Kun puhutaan julkishankinnoista, meidän täytyy todella miettiä, millä tavalla nämä käytännössä hoidetaan. Ei ehkä kaikkialla, mutta kuitenkin. Me tarvitsemme yksinkertaisempia sääntöjä, mutta jos me haluamme jotain uutta, niin silloin kenties meillä täytyy olla myös parempaa valvontaa, eritoten julkista valvontaa. Mitä julkishankintoihin tulee, jotka, joihin saadaan taloudellista tukea Euroopan unionilta, niin silloin Euroopan komission pitäisi ta- vertailla tarjouskilpailun voittajia ja todellakin julkaista nämä tulokset ja tarkastella näitä yrityksiä erityisesti, jos kysymys on holding-yrityksistä ja niiden tytäryhtiöistä. Täytyy varmistaa, että koko järjestelmä on avoin. Toisena indikaattorina pitäisi sitten olla annetun sopimuksen hinta, e, e, ero siis tarjoushinnassa ja lopullisessa hinnassa, jos ero on yli 5 prosenttia, niin tämä täytyy tuoda esille. Jokuhan usein saattaa voittaa alemmalla tarjoushinnalla, mutta sitten piilokuluja löytyykin niin paljon, että loppujen lopuksi tästä hinnasta tulee paljon kalleempi kuin mm, kilpailijan tarjouksella. Ja usein tässä on kysymys hankkeista, jotka on yhteisrahoitettu Euroopan unionin varoilla. Tietysti me voimme tämän tuoda esille, koska EU-rahoja on tässä mukana. Sitten kolmanneksi indikaattorina voisi olla hinta vastaavan hankkeen osalta, minkä vuoksi voi olla niin valtaisia hintaeroja esimerkiksi moottoritien rakentamisessa – Suuria hintaeroja voi olla, ei 5 prosentin, vaan jopa 200 prosentin hintaeroja. Kyllä tämän takaa nyt täytyy jotain syitä löytää. Jotkut ihmiset jopa pitävät koko julkishankintaprosessia aivan, ö, tekevät siitä naurunalaisen ja tämä asia täytyy kyllä kattaa nyt tässä, mutta muuten olen tyytyväinen tähän mietintöön. Right um, Tcharskovski pyysi puheenvuoroa aivan lopussa vielä. Annan näille yhden minuutin, mutta sitten täytyy jättää aikaa komissiolle vastauksia varten. Yleisesti haluaisin onnitella tästä erinomaisesta mietinnöstä. Erittäin hyvänä pidän sitä, että tämän mukaan julkisen yksityisen sektorin kumppanuus, mitä näihin käyttöoikeussopimuksiin tulee palveluiden osalta ja näiden poisjättämiseen joustavuuden nimissä, niin en usko, että tällä olisi valtavan suurta vaikutusta sisämarkkinoille ja niin poispäin. Haluaisin tukea Tuunin ehdotusta, joka liittyi näiden käyttöoikeussopimusten määritelmään, se kuinka se palveluista. Mutta kun kyse on EU-lainsäädännön yleisestä periaatteesta, esimerkiksi syrjinnän vastaisesta taistelusta ja niin poispäin, niin uskokseni tässä valitsee niin paljon hämmennystä, että mietinnössä pitäisi vaatia nimen oman selkeyttä tähänkin. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Lopuksi tämä olikin lyhyt ja naseva huomio. Komission puolelta on Wiener paikalla. Ehkä komission toinenkin edustaja haluaa puhua. Kumpikin saa kaksi minuuttia. Tämä on suhteellisen lyhyt aika, mutta tämän jälkeen meillä on sitten aikaa vielä Rova Ryylen loppuyhteenvedolle. vedolle. Nämä, tämä alustava aikataulu, mutta ehkä tämä on avuksi. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Mietintöjen ja tämänpäiväisten kommenttien pohjalta voidaankin ajatella, että tässä on paljon asioita, joista olemme yhtä mieltä. Esimerkiksi julkishankintojen potentiaalia parempi tapa käyttää varoja sekä näkemykset muiden politiikan tavoitteiden kehittämisestä, ympäristö- ja sosiaaliset tavoitteet esimerkiksi. Mutta kysymys tässä nyt on, millä tavalla tämä voidaan saavuttaa. Mehän tiedämme, että monista asioista puuttuu avoimuutta ja selvyyttä. Kysymys on nyt siitä, millä tavalla tämä voidaan hoitaa. Mielestäni parasta tässä nyt olisi arvioida tämänhetkisiä sääntöjä ainakin eurooppalaisella tasolla. Meillähän on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sitä, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Ja me sovimme myöskin tästä tuesta muille politiikan aloille. Meidän täytyy varmistaa, että komissio puhuu yhdellä äänellä, ei niin, että yksi pääosasta sanoo yhtä ja toinen toista. Ja tässä on liian paljon erilaisia aloitteita. Olemme yhtä mieltä kanssanne tästä. Kun mietintöä lukee, niin eräs seikka, joka täältä nousee esille, että on se, että täytyy varmistaa se, että yhteyttä tätä potentiaalia löytyy. Ja tästä on, tämä on myönteistä tässä mietinnössä. Ja sitten jätetään hieman avoimemmaksi ja voidaan esittää kritiikkiä kysymyksessä siitä, millä tavalla komissio voi vastata tähän. Nyt kun luemme tätä mietintöä sellaisena kuin se on, se on meidän mielestämme yleisesti ottaen varsin kielteinen julkishallintapolitiikan, hankintapolitiikkojen osalta on yhteisten etujen mukaista sanoa, että tämä politiikka on tärkeää, siihen liittyy paljon hyötyjä ja tämä arviointi täytyy nyt tehdä ja me yritämme saada mahdollisimman hyvää järkevää lainsäädäntöä tästä Euroopan tasolla, joten todella toivoisin teiltä nyt suurta avoimuutta tämän asian osalta. Kiitoksia, Rova Jirskovska. Aivan lyhyesti vain puheenjohtaja. Muutama sanainen näistä palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista. Tilanteen selkeyttämiseksi voin todeta, että komission pääosastot analysoivat huolisesti jäsenvaltioiden lainsäädäntökehyksiä, mutta myöskin ruohonjuuritasolla valitsevaa tilannetta. Selvennystarvetta ei ole esiintynyt, mutta olemme kuitenkin valmiita keskustelemaan jäsenvaltion muiden osapuolten kanssa. Uskomme vahvasti, että nyt täytyy ryhtyä toimiin, koska ongelmia on. Tämä on kysymys on vain siitä, mitä olisi parasta suhtautua näihin ongelmiin. Avoimuutta puuttuu, tämä on totta. Ja tarvitsee toimijoita, jotka tulevat eri jäsenvaltioista, ei kohdella tasavertaisesti. Tasavertaiset kilpailuolosuhteet eivät toteudu. Lisäksi kilpailu on vähäistä ja välttämättä ei aina tarkasteta sitä, miten saadaan parasta äh, vastinetta rahalle. Ja kansalliset toimijat ovat yleensä paremmassa asemassa kuin ulkomaiset ja näiden sopimusten merkitys kasvaa niiden arvon vuoksi, mutta myöskin ne laiden vuoksi. Nyt pitäisi komission puolella todellakin ryhtyä pohtimaan järkevää tapaa tämän tarvallisen toiminnan juohevuuden varmistamiseksi. Keskusteluita tullaan siis käymään. Uh, Kiitoksia kummallekin komission edustajille hyvinkin paljon. Olen varma, että te seuraatte asian kehittymistä hyvinkin tarkalleen ja me pistämme kyllä merkille teidän huomionne avauspuheenvuorossani totesin jo, että näitä julkis- julkista hyötyjä täytyy paremmin käyttää hyväksi. Nyt annan lopuksi puheenvuoro vielä Rova Ryylelle loppupuheenvuoroa varten, mutta sitä ennen toteaisin, että aikataulu, mikä se teille sopii, on sellainen, että tarkistusten jättöaika on 25. maaliskuuta ja tarkistuksia käsitellään 27. huhtikuuta ja 28. huhtikuuta valiokunnassa ja sitten täysistuntoon mennään toukokuussa, mikä tämä esittely sopii. Ehkä esittelijä voi todeta kannanottonsa tähän. Ja samalla esittelijä voi tehdä johtopäätöksiä keskustelusta. Ensinnäkin äh, haluaisin kiittää kaikista kommenteista ja huomioista ja uskon, että sen perustalla, mitä täällä nyt eri ryhmät ovat tuoneet esiin, niin meillä on varmasti hyvin helppo päästä eh, yhteiseen luonnokseen ja äänestää siitä. Minähän sanoinkin jo, että minä olen tässä hieman selkeyttänyt tätä rakennetta ja te saatte kaikki sen, lähetän sen kaikille. Olen ottanut tänne väliotsikoita ja selkeyttänyt tätä ja, ja kriteereissä olen tehnyt myös selkeämmän jaon sosiaalisuuteen ja äh, ekologisuuteen ja sitten olen ottanut äh, alihankinta ja PK-yritykset mukaan vielä erillisenä osana. Ja olen sitä mieltä, että tai siis minähän tässä alussakin jo tein selväksi, mitkä ovat nämä yleiset äh, tavoitteet ja missä meillä nyt on eri näkökulma komission kanssa. Varjoesittelijät ovat ihan samaa mieltä. Tämä on vain tilanteen arviointi, eikä tämä liity mitenkään komission kriti- kritisoimiseen, vaan, vaan siihen, että saadaan aikaan parempaa lainsäädäntöä. Ja äh, jäsenvaltioiden toimeenpano on ollut hyvin erilaista ja sen lisäksi meillä on vielä näitä paljon näitä EU, tason tuomioistuimen tuomioita ja kansallisen tason tuomioistuimia, koska tämä koko oikeusala on niin monimutkainen PK-yrityksille, mutta myös julkisten hankintojen järjestäjälle. Ja minä haluaisin tähän enemmän myös joustoa, jos me emme saa lisää, me en usko, että me saamme lisää joustoa uuden lainsäädännön kautta, vaan sitä kautta, että konsolidoimme olemassa olevaa lainsäädäntöä ja että komissio tekee enemmän tarjoten tukea ja apua. Siis ei lainsäädäntöä, vaan tukea ja apua. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tähän myös suuntaviivoja, Rova Gebhardt, mutta minusta komission pitäisi sopia näistä suuntaviivoista parlamentin kanssa. Social Responsible Procurement käsikirjaa. Me olemme myös käsitelleet ja kritisoineet juuri tämän, tästä syystä. Ja luonnollisesti minä olen sitä mieltä, että tässä pitäisi olla enemmän avoimuutta. Ja sen olen ottanutkin mietintöön, niin parlamentti odottaa, että me saamme kaikki nopeasti, kaikki ne asiakirjat, mitä jäsenvaltiotkin saavat. Tähän mennessä tilanne ei ole näin. Minä saan hyvin paljon informaatiota ulkopuolelta, mutta en komissiosta. Tämä täytyy muuttua. Sitten vielä yksi asia vielä näistä sopimusten teoista. Eh, näistä käyttöoikeussopimuksista. Ne on määritelty eh, näissä eh, tarjouskilpailudirektiiveissä. En, siis minä voin teille lähettää tämän tarkan määritelmän, jos haluatte, mutta kyllä se löytyy tuolta mietinnöstäkin. Tuomioistuin on myös tukenut näitä tai tukenut päätöksensä näille määritelmille, mutta on ihan totta, että tässä voi tulla jotain pieniä epämääräisyyksiä siinä millä tavalla tulkitaan avoimuutta ja, ei ja syrjimättömyyttä, mutta ei siihen tarvita uutta lainsäädäntöä, vaan se riittää, että komissio selkeyttää asiaa. Ja jos syntyy todellista markkinoiden vääristymistä, pyytäisin, että saisin komissiolta tästä todisteita, koska minä en ole tällaista nähnyt mitään. Esimerkiksi teollisuuden edustajista kukaan ei ole vai, valittanut minulle, että olisi syntynyt mitään markkinoiden vääristymistä. Ja myös kunnat olivat sitä mieltä, että ei tässä tarvita mitään lisälainsäädäntöä. Ja vetoaisin, että me parlamenttina olemme sitä mieltä, että jos tehdään muutoksia, niin silloin pitää ottaa huomioon kaikki se, mitä nyt jo on olemassa direktiivejä tältä alalta. Ja jos siltä pohjalta sitten tehdään muutoksia, niin hyvä, mutta ei mitään yksittäisiä askeleita. Uh, Haluaisin kiittää Heidi Ruulle erityisesti, mutta kaikki ovat antaneet tähän erittäin hyvän, hyödyllisen, rakentavan keskusteluun oman panoksensa lähestulkoon 30 puheenvuoroa, joten tämä osoittaa, miten sitoutuneita ja kiinnostuneita olemme tästä asiasta. Ja tämän, tässä todella voidaan tällä tavalla meidän panoksemme kautta keskittää kaikkien huomioon tähän erittäin tärkeään asiaan, joten kiitoksia. Aikataulu sopi teille siis. Hyvä. Seuraavaksi siirrymme viimeiseen tämän aamun esityslistan kohtaan. Meillä on 20 minuuttia nyt tätä varten. Me voimme aloittaa aivan uuden lausunnon käsittely. Tässähän aiheena on Euroopan toimivan elintarvikeketju. Ja tässä kysymys on komission tiedonannosta. Maatalousvaliokunta on tässä vastuuvaliokuntana, mutta me olemme päättäneet tehdä asiasta lausunnon varsin hyvästä syystäkin. Tämä on tärkeä osa sisämarkkinapolitiikkaa. Herra Fox kirjoittaa tämän lausunnon meidän puolestamme ja hän nyt jakaa joitakin näkemyksiänsä kanssamme. Herra Juba, herra Rova Westfall, herra Bussoi varmaankin puhuu tässä myös. Salin ei ole paikalla. En tiedä, käyttävätkö vihreät puheenvuoron. Saa nähdä, haluaako joku vihreistä antaa oman panoksensa asialle. Pyytäisin ihmisiä, jotka ovat poistumassa nyt täältä salista poistumaan hyvin hiljaa ja rauhallisesti. Annan puheenvuoron herra Foxille. Hän voi kertoa meille, mitä hänellä on näkemyksiä tämän lausunnon osalta. Kiitos puheenjohtaja. Ne teistä, jotka eivät ole nähneet, jotka ovat nähneet herra Bowen mietinnön, näkevät, että se on hyvin, herra Bowen mietinnön näkevät, että se on hyvinkin laajakantoinen. Minä ajattelen tässä lausunnossa keskittyä komission työn sisämarkkinoiden suoja-aspektiin ja yritän todellakin keskittyä enemmän nimenomaan tähän kuin mitä herra Bove on saavuttanut omassa tekstissään. Komissio ehdottaa omassa asiakirjassaan kymmentä erityistä politiikan suositusta ja minä Minun mielestäni seitsemän näistä ovat erityisen relevantteja meidän valiokuntamme kannalta elintarvikeketjun bisnestoimijoiden epätasa-arvoiset toimet, sitten maataloustuotteiden hyödykemarkkinoiden avoimuuden lisääminen, yhteistyö myös kansallisten tilastokeskusten kanssa, suositus siitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on verkkopohjainen hintavertailupalvelu maataloustuotteille ja ruokatuotteille ja sitten mahdollisuus arvioida maantieteellisiä esteitä, koska nämä luovat taloudellisia, taloudellista vääristymistä. Tämän lisäksi sitten myös merkintäsääntöjen hyväksyminen ja lopuksi vielä ympäristöstandardien valinta niiden tarkastelu, jos ne saattavat esimerkiksi haitata rajat ylittävää kaupankäyntiä ja vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen. Näistä suosituksista voitaisiin monia asioita ottaa mukaan sitten. Voimme tarkastella kuluttaja-asioita ja sisämarkkinakysymyksiä. Mitä kuluttajiin tulee? Meidän pitäisi tavoitella sitä, että varmistetaan jatkuva laadukkaiden tuotteiden saatavuus hyvällä hinnalla avoimuuden puute tarkoittaa sitä, että on vaikeaa elintarvikeketjun eri vaiheissa lisäarvoa saada esille. Tavoitteena pitäisi aina olla mielestäni myöskin parempi tiedotus kuluttajille ja hintavertailu, väline ja hintojen tarkkailu olisivat hyviä välineitä. Mitä sisämarkkinoihin sitten tulee, niin näyttäisi siltä, että tässä eri toimijoiden välillä on eri arvoisuutta elintarvikeketjussa. Tämä vaikuttaa kilpailukykyyn. Puheenjohtaja, minä uskon, että vapaat markkinat toimivat. Silloin voidaan allokoida resursseja tehokkaasti ja luoda hyviä, laadukkaita tuotteita hyvällä hinnalla kuluttajille. Mutta totta, ja tämä on tärkeä asia tässä. Jotta vapaat markkinat voivat toimia asianmukaisesti, niillä tarvitaan niin ö, avoimuutta kuin myöskin markkina-aseman väärinkäytön ö, poistamista suurten yritysten toimista. Me emme muuten pysty tässä suojelemaan pieniä toimijoita suurten yritysten markkinoiden, markkina-aseman väärinkäyttöltä. On varsin selvää, että eri osapuolten välillä on joitakin epäreiluja käytänteitä ja tämä vääristää markkinoita. Komissio on ehdottanut sopimusehtoja tai vapaaehtoisia sopimuksia. Jotkut jäsenvaltiot ovat jotta kokeilleet tätä lähestymistapaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin otimme lainsäädännöllisen koodin käyttöön, mutta tätä ei ole vielä käytännössä testattu. Ja olemassa olevien jäsenvaltioiden järjestelmien syvällinen arviointi olisi varmasti hyödyllistä ja toivon, että tässä todellakin voidaan jakaa parhaita käytänteitä. Puheenjohtaja, tässä on monia asioita, joita täytyy läheltä tarkastella. Haluan tehdä läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja saada aikaiseksi hyvän, järkevän lausunnon. Ennen kaikkea toivon, että voimme keskittyä sisämarkkina- ja kuluttajasuojakysymyksiin ja ei, emme lähde liian pitkälle seikkailemaan tässä. Kiitoksia paljon. Tämä oli selkeä esitys asiasta. Seitsemän kymmenestä suosituksesta ovat meille relevantteja, joten tämä on selkeä osviitta siitä, että meidän kannattaa tehdä tai todellakin esittää tämä lausuntomme agri valiokunnalle. Ensimmäinen varjoesittelijä puhuu nyt. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, lyhyesti sanottuna minun kantani on se, että kun olen lukenut herra Boveen mietinnön. Se on valaissut minulle monta asiaa. En ole valmis lähtemään samalle tielle kuin herra Bove kuitenkaan. Hieman taustoja. Kun joitakin vuosia sitten, 1960, unionin jäsenvaltiota päättivät aloittaa yhdentymiseen. Silloin 90 prosenttisesti Eurooppa oli omavarainen elintarviketuotannon suhteen. Kymmenen vuotta myöhemmin oltiin 100 prosentissa ja kymmenen vuotta tämän jälkeen puolestaan alkoi tämä kuuluisa tarinka liittyy näihin varastointikysymyksiin ja muihin skandaaleihin. Ja tarkoituksen silloin ryhtyä paremmin valvomaan varastotilannetta ja myöskin maitokiintiökysymys on erittäin vallassa esimerkki tuoneen ongelmista. Käytännössä meillä oli markkinat, jotka tuottivat riittävästi elintarvikkeita unionin markkinoille myöskin vientiin. Kysymys on täysin selkeä. Mikäli Ari arvioimme Boveen esitin kysymyksen arvon, sitten saattaa, tulevina vuosina olemmekin sellaisessa tilanteessa, joka ei ole enää sellainen, että me olisimme omavaraisia elintarvikkeiden suhteen. historisesti maata, jotka ovat aina katsoneet, että elintarvike omavaraisuus on tavoite, johon täytyy päästä. Voivat luottaa joko kaupan toimintaan, mutta sitten toisaalta raaka-aineiden hinnat yhtäkkiä nousivat ja tämä historian asenne ei enää pärekään ja sitten on alettu esittää uusia kysymyksiä. Toinen seikka. Herra Bove esittää erittäin päteviä kysymyksiä, osuvia kysymyksiä. Olen samaa mieltä herra Foxin kanssa siitä, että avomuuden puute on tässä tärkein ongelma välttämättä ei ymmärrä, miksi hinnat yhtäkkiä nousevat, kuluttajahinnat nimittäin. Tuottajat eivät välttämättä saa tätä hinnan nousua omalle kontolleen hyödyksi. Ja järjestelmä ei toimi, vaan ja, ja hinnan noususta ei ole asianmukaisia seuraamuksia. Saattaa ollakin, että jakeluketju tästä välistä vetää voiton, hinnan nousun tuoman voiton. Ranskassa esimerkiksi ja muissakin maissa on tarkkailuelin, joka tarkastelee tilannetta. Jakelupuoli ei ole ottanut aina vastuuta ongelmista, koska on havaittu esimerkiksi, että uusia toimijoita on tullut markkinoille, joita ei voida esimerkiksi tunnistaa. Esimerkiksi 20 prosenttia aterioista tuotetaan kollektiivisesti ravintolapuolella, ja näitä ei voida analysoida niiden välineiden avulla, jotka ovat käytännössä, eikä tiedetä, miten tämä osa elintarviketuotantoa toimii käytännössä. Bove esittää erittäin osuvia, nasevia kysymyksiä näiden suhteen. Aina ymmärretään, missä mennään ja mitä tapahtuu ja mistä nekin johtuu. Puheenjohtaja, totesin, että ei ole yhtä ainoata ehdotusta, jonka Boveni sitten, johon voisin yhtyä. Uskon, että nyt pitäisi pikemminkin päästä – tilanteeseen, jossa yhdessä voidaan pohtia niitä kysymyksiä ja pohtia tätä eurooppalaisten elintarviketuotannon omavaraisuutta, eikä pidä tässä yhteydessä unohtaa niitä asioita, jotka herra Fox mainitsi, sisämarkkinakysymykset tietystikin, mutta minulla on monia muitakin kysymyksiä, jotka eivät suoraan liity sisämarkkinoihin. Uh, Mrs. Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich einmal sagen, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, kiittäisin herra Foxia ja muita eh, esittelijöitä yhteistyöstä. Tämä on tärkeä mietintö kaikille Euroopan unionin kuluttajille sen vieksi, että tämä tuo myös selkeyttä eh, elintarvikeketjuun ja parantaa sitä myös. Tuovan tässä esimerkkinä esimerkiksi hintojen avoimuuden samoin kuin analyysit tämän epätasapainon välillä maanviljelijöiden ja sitten tuottajien ja lopputuotteiden välillä. Maanviljelijät, he eivät ole ainoastaan kasvattajia, vaan myös toimivat välikäsinä ja sitten sillä tavalla he eivät ole ainoastaan ketjun äh, alkupää, vaan mukana tässä ketjussa myös keskiosassa. Ja sen vuoksi tätäkin työtä tulisi valaista. Toinen täydennys, jonka haluaisin mukaan, on se, että komissiolla on todellakin ongelma niin kauan kuin ei ole ähm, todisteita kilpailun vääristymisestä, nimittäin siitä, että käytetään väärin markkina-asemaa. Me tiedämme, että monet sopimukset äh, maanviljelijöiden kesken tehdään kädenpuristuksella eikä kirjallisesti. Ja sitä kautta on hyvin vaikea esittää todisteita. Sen vuoksi komission välineet valvoa markkinaa ovat hyödyttömät, eivät ole tähän tarkoitukseen sopivat. Joten tämä asia olisi mielestäni myös selvitettävä. Sitten täytyy myös katsoa mitkä ovat sopimukselliset perustat maanviljelijöiden ja välittäjien kesken. Nämä sopimukset, joissa tavallaan maanviljelijän ei saa kertoa eteenpäin esimerkiksi mitä hintaa hän saa. Minusta tämä on tärkeä kysymys. Sen lisäksi voitaisinko saada sellaisia välineitä, joita joiden avulla voitaisiin löytää todisteita tästä kilpailun vääristymästä. Lisäselvittävä kysymys, joka on myös tärkeä, on se, mitä hyötyä näistä maatalousraaka-ainederivaateista on. Tämä lisääntyy koko ajan. Minusta ne ovat aika abstrakteja suhteessa elintarvikeketjuun ja minä uskon, että nämä derivaatat äh, estävät tilannetta ja ne pitäisi mielestäni poistaa. Nämä ovat nyt vain muutamia kysymyksiä, jotka mielestäni täytyy selkeyttää. Minua äh, ilahduttaa tuleva yhteistyö ja puheenvuorot täällä ovat osoittaneet, että tästä tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja toivon, että nämä kysymykset saadaan vielä selvitettyä. Kiitoksia sitten, herra Busoi. Uh, unfortunately, Mr. Lionel, Shadow rapporteur, is in agri because uh, the votes was... No valitettavasti tässä toinen edustaja on maatalousvaliokunnassa, koska äänestykset oli saman aikaan suunniteltu, mutta haluaisin hänen nimissään nyt kolme seikkaa tuoda esille. Ensinnäkin uskomme, että todella tarvit, nyt täytyy parantaa tuottajien neuvotteluvoimaa verrattuna ostajiin. Ja tässä totero, järjestöillä on oma roolinsa. Meidän täytyy myös puuttua epäreiluihin kaupallisiin strategioihin ja sopimuskohtiin. Ja meidän täytyy myös tarkastella EU-kilpailupolitiikkaa. Tietenkään emme nyt ehdota, että tehdään kokonais kilpailupolitiikan uudistusta, mutta me uskomme, että pitäisi tarkastella eh, pieniä sopeutuksia, joilla voitaisiin vahvistaa maanviljelijöiden asemaa. Toiseksikin olemme iloisia siitä, että nyt ollaan siirtymässä kohti suurempaa avoimuutta. Eh, tietoja pitäisi kirjata, kerätä enemmän ja julkaista ne hintojen eh, vertailun osalta, mutta tämä täytyy tehdä riippumattoman elimen toimesta, ei välttämättä itse alan toimesta. Ja tässä täytyy nosta esille kysymys siitä, mikä rooli voi olla eurooppalaisella hintavertailuvälineellä. Kolmanneksi meidän täytyy miettiä, millä tavalla tarjontapuolta voidaan säännellä. Omassa maassani on jo sovittu ikään kuin oikeusasiamiestä tähän. Kenties voidaan miettiä samanlaista järjestelmää Euroopalla. Täytyy miettiä, minkälainen toimivaltuus, mitä, miten laajasti tällainen henkilö voisi sitten toimia. lausunto, jonka herra Fox tulee kirjoittamaan, tulee auttamaan meitä vahvistamaan maanviljelijöiden asemaa. Ja se myös sitouttaa meitä maatalousvaliokunnan työhön, joka tässä nyt on vastuuvaliokunta. Kiitos. Kiitoksia, herra Pysä. Ehkä herra Ry- Rova Ryyle vielä. Haluan kiittää edellisiä puhujia myöskin herra Foxia Saamme erittäin mielenkiintoisen lausunnon aikaan ja toivottavasti ryhmän linja pysyy yhtenäisenä pari seikkaa lisäykseksi. Ensinnäkin maataloustukiaiset avoimuuden nimissä on tullut selväksi, että jotkut jäsenvaltiot mukaan luettuna Saksa antaa tukia elintarvikealan yrityksille. Eikö tämä ole sitten markkinoiden vääristymä, mikäli elintarvikeyritykset saavat tukiaisia, ikään kuin maataloustukiaisen muodossa. Toinen seikka, johon herra Buzo jo viittasi, on markkinoiden keskittyminen ja, ja kartelioikeusrikkomukset. Tämä on ehkä oikea termi. Eikö nyt pitäisi tutkia sitä, etteikö Euroopan tasolla, no meillähän on hyvin paljon keskittymistä elintarvikealalla ja yksittäiskaupan puolella, Uskon, että olisi järkevää, että meillä olisi jonkinlainen oikeusasemies tai kasemies, joka tarkastaisi tilannetta. Kartelioikeuden soveltaminen tällä alalla on suuri kysymysmerkki, esimerkiksi maito, maidon tuottajien puolella. Maidon tuottajien pitäisi pystyä neuvottelemaan tasavertaisesta kilpailuasemista lähtien kun he keskustelevat suurten ostajien kanssa. Eikö tässäkin, kun vastapuolella on suurta keskittymistä, eikö tässäkin kartelioikeus pitäisi ottaa esiin tätä koskee kysymys ja tarkastaa sitä, miten kartelioikeus tällä puolella toimii. Ja tietystikin parhaat käytännöt, sitä koskevia kommentteja minä tuen niitä kaikkia. Kiitoksia paljon. Aika on loppumaisilla, mutta tiedän, että komission edustaja Londero on paikalla. Ehkä te voisitte sitä lyhyitä huomiota ja myöskin ehkä esitellä itsenne valiokunnalle, koska olen varma, että teidät kutsutaan myöhemmin vielä pidempää keskustelua varten, mutta tässä yhteydessä voitte esittää puheenvuoron, mikä haluatte. Thank you, Chairman. Uh, good morning. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Olen Pierluigi Rondero. Teen töitä Euroopan komissiolle maatalous- ja maaseudun kehityspääosastossa. Olin vastuussa muiden kollegojen kanssa pääosastoltamme itse asiassa kahdeksan henkilöä oli mukana komission tiedonannon valmistelussa, jota tänään käsitellään. Eilen käytiin ensimmäinen keskustelu maatalousvaliokunnassa tästä parlamentin jäsen Boveen valmistelemasta työasiakirjasta. Asiakirja on hyvin mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen ja se varmasti tulee antamaan valmistelemaan tietä yhtä kunnianhimoiselle mietinnölle. Kuten sanoin, niin komissio on sitä mieltä, että luettelo niistä asioista ja tiedonannon heikkouksien esille tuomat seikat menevät hieman pitemmälle kuin mikä oli itse tiedonannon ö, laajuus. Tässä tiedonannon tarkoituksenahan oli ö, että komissio tarkastelee, toimivatko markkinat hyvin 2007-2008 hintapiikin aikana. Joten komissio alviivasi tässä kahta seikkaa, eli lisäarvon jakautuminen ja hintasopeutusmekanismi. Ja komissio esitti joitakin suosituksia. Herra Buven mietintö menee paljon tätä pitemmälle ja se varmasti on ihan hyvä lähtökohta hedelmällisten, hedelmällisten keskustelujen aloittamiselle. Sitten tämän valiokunnan osalta toteaisin, että tapasin eilen herra Foxin. Me olemme olleet yhteydessä aikaisemminkin tämän mietinnön osalta ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Me tulemme esittelijä Bobelle ja toimittamaan kommentteja näistä asioista, joita hän omassa asiakirjassaan korosti. Ja olemme valmiita palaamaan tähän asiaan myös tässä valiokunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne. Herra Fox vielä, haluatteko käyttää loppupuheenvuoron ja ehdottaisin vielä aikataulua sitä ennen, jos voitte sen hyväksyä. Sopiiko se vastuuvaliokunnan aikatauluun. Lähetet, lähetätte lausuntonne käännettäväksi 8. huhtikuuta mennessä. vaan Lausuntoluonnos tänne käsitellään yksityiskohtaisemmin 27. 28. huhtikuuta. Meidän täytyy varmistaa, että siihen riittävästi aikaa, koska se herättää paljon mielenkiintoa. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 10. toukokuuta. Asia käsitellään täällä toinen kesäkuuta ja äänestetään kolmas kesäkuuta ja sitten 28. kesäkuuta vastuuvaliokunnassa on tästä äänestys, joten teillä on mahdollisuus sitten, teillä on hyvin aikaa saada näkemykset neuvoteltua läpi myös vastuuvaliokunnan suuntaan. Sopiiko tämä aikataulu teille? Kiitos. Tämä aikataulu on hyväksyttävä. En nyt lähde tässä toistamaan, mitä kollegat jo ovat sanoneet. Kiitän heitä vain heidän osallistumistaan. Kiitos. Um, Kiitokset kaikille ja näin saimme tämän aamun kokouksemme loppuun. Pyydän teitä palaamaan tänne täsmällisesti kello 15, koska silloin toivotamme tervetulleeksi eh, Espanjan eurooppaisesta vastaavan valtiosihteerin ja hän tulee kertomaan meille kaikista imco valiokunnan kannalta tärkeistä asiakokonaisuuksista ja myöskin EU 2020 strategiasta. Toivotan teille hyvää lounastaukoa ja toivon, että olette kaikki täällä täsmällisesti kello 15.